kannattavat, joten tämä kaikki on päätetty ja esityslista on täten hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme suoraan 30. Äh, tammikuuta 2012 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen päätelmiä julkilausumiin, Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumiin. Äh, Barroso ja Van Rompuy, tervetuloa ja annan äh, Van Rompäylle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana Euroopan johtajat ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä hankalista toimista euroalueen vakauttamiseksi. Vaikka nämä päätökset ovat olleet välttämättömiä ja vaikka nyt voimme nähdä, että tämä ponnistelu kannatti, huomaamme, että – Franssin vakaus on välttämätön, mutta ei riittävä ennaltaehkö talouden uudelle kasvulle. Meidän on tehtävä enemmän erityisesti talouskasvun ja työllisyyden eteen. Siitä syystä me haluamme EUn 2020 strategiaa, Euro Plus-paketti eurooppalaista ohjausjaksoa. Me olemme aina muistaneet kasvun merkityksen. Maaliskuun huippukokouksessa keskitytään rakenteelliseen kasvuun ja useimpien maidemme talous kasvoikin myönteisesti vuonna 2010-2011. Maanantain epävirallisen Euroopan neuvoston kokouksessa keskityttiin kasvuun ja työpaikkoihin. Vaikka keskityimme näihin tavoitteisiin, hyväksymme myös uuden sopimuksen perusperiaatteet Kuten näette päätelmistä, jotka on hyväksytty neuvostokokouksen jälkeen, me puhumme tässä kasvumyönteisestä finanssivakaudesta ja talouskasvusta, jolla tuetaan työllisyyttä. Me emme halua lakata investoimasta tulevaisuuteen, koulutukseen, opetukseen, tutkimukseen, kehitykseen ja vihreään infrastruktuuriin – Yhä enemmän on parannettava yritysten kilpailukykyä ja huolehtia siitä, että yritykset haluavat palkata ihmisiä. Kasvuun liittyy monia aspekteja lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. Talouspolitiikka, kilpailukyky ja erityinen työllistämispolitiikka on tärkeää tässä on nähtävä sekä jäsenvaltioiden kompetenssia että unioni. Me keskitymme kolmeen prioriteettiin. Ensinnäkin työpaikkojen luominen erityisesti nuorille. Viime viikolla sain kirjeen Euroopan nuorisofoorumilta. Kirjassa sanottiin, että nuoret ihmiset kriisien aikana, kun budjetit ovat tiukoilla, eivät kaipaa kauniita sanoja, vaan vahvaa tukea. Siksi me olemme sopineet siitä, että käytössä olevat eurooppalaiset varat atetaan nyt käyttöön, jotta voidaan aloittaa oppisopimuskoulutusohjelmia, voidaan tukea yritysten perustamista. Lähinnä tässä on kyse yksittäisten jäsenvaltioiden toimivallasta, mutta paljon voidaan tehdä yhdessä Euroopan unionissa ja tätä työtä tehdään. Työllisyyssuunnitelma tarvitaan kansalliseen uudistussuunnitelmaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Toisena prioriteettina haluamme auttaa pk-yrityksiä saamaan luottoa helpommin, erityisesti niin, että vapautetaan EU-varoja, joilla voidaan tukea työnantajia. Tuoreet keskuspankin aloitteet ovat myös avuksi, jotta voidaan välttää se, että luottoa ei enää saada ja että taantuma syvenee. Sitten sisämarkkinat kolmantena prioriteettina. Me haluamme ehdottomasti sisämarkkinoista lisää tuloksia. Digitaaliset markkinat ja energiamarkkinat ovat tässä prioriteetteina. Meidän pitää huolehtia siitä, että voimme ennen kaikkea tukea työpaikkoja ja kasvua. Me sovimme monista määräajoista markkinoiden avaamiseksi. Lyhyellä aikavälillä – Luottamuksen palauttaminen euroalueeseen on tärkeää. Kuluttajien ja yritysten luottamus on palautettava nopeasti. Se on mahdollista, kuten vuonna 2009 rahoituskriisin jälkeen. Tämän hetken vaihto, euron vaihtokurssit voivat tukea vientiä. Tässä puhun nyt lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on antaa tulevaisuuden näkymiä – näissä päätelmissä maaliskuun ja kesäkuun huippukokousten jälkeen myös ratkaisuihin kuluu aikaa, mutta me olemme päättäväisiä, samoin on Tanska puheenjohtajavaltiona. Ja nyt sopimukseen, josta tiedän, että se kiinnostaa teitä aivan erityisesti. Ja se sulkee nyt luvun, josta on keskusteltu paljon parin viimeksi kuluneen vuoden aikana. Me olemme tarvinneet tällaista hallinnointia euron käyttäjänoton jälkeen. Tämä sopimus on nyt ainoastaan yksi uudistus taloushallintoon, jota on uudistettu viimeksi kuluneiden vuoden aikana. Nämä uudistukset tarkoittavat sekä vastuunkantoa että solidaarisuutta. Siinä on mukana Sixpack, joka on edelleen uuden taloushallintopaketin tärkeä osa. Me tarvitsemme parempaa, tehokkaampaa valvontaa. Kaikki, jotka allekirjoittavat tämän sopimuksen, joutuvat mieluiten perustuslaissa ottamaan mukaan tietyn rajan velkaantumiselle. Se, että tällainen velkajarru otetaan sopimukseen, vahvistaa sitä. Se on tärkeä luottamuksen lisääjänä. Ja näin tämä on merkittävä edistysaskel kohti läheisempää integrointia finanssipolitiikan alalla. Meidän pitää huolehtia siitä, että talous on kestävä, samoin julkinen velka ja että voidaan tukea kasvua. Se, että sopimuksessa viitataan tässä omaan itsevalvontaan, on tärkeää, kun ajatellaan liiallista alijäämää, liian suuria velkoja. Lisäksi muutetaan liiallisen alijäämän menettelyn äänimääriä, kun siitä päätetään. Ja tämä on tärkeä uudistus tässä menettelyssä. Tässä ei ole kyse sitoumuksesta säästötoimiin, vaan siihen, että rahoitetaan julkisia toimia. Mitään hyvää ei liity tähän liialliseen alijäämään. Tämä tarkoittaa sitä, että velanhoitokustannukset syntyvät, kasvavat liian suuriksi ja sen sijaan ei voi investoida muuhun. Eli liian suuri julkinen velka on tässä todella hankala ongelma. Minä Euroopan parlamentin kanssa olisin ollut samaa mieltä, että nykysopimusten muuttaminen olisi ollut parempi tapa, mutta kuten tiedätte, tarvittavaa yksimielisyyttä ei tästä kysymyksestä ollut. Joten mitään vaihtoehtoa ei ollut tälle tielle. Tässä työssä henkilökohtaisesti olin todella sitoutunut siihen, että pysytellään mahdollisimman lähellä EUn perustamissopimuksia. Me emme luo erillistä organisaatiota, vaan pyrimme vahvistamaan unioniamme samalla tapaa kuin Euro Plus paketissa. Toivon, että tämä menestys on eduksi ja toivon, että tämä sopimus saadaan vähitellen sisällytettyä EUn perustamissopimuksiin. Painottaisin myös sitä, että henkilökohtaisesti olin sitoutunut siihen, että unioni on pidettävä mahdollisimman hyvin yhdessä, ottaen huomioon euroalueen erityispiirteet. Meidän maamme, jotka ratifoivat tämän sopimuksen, osallistuvat eurohuippukokouksiin, kun siellä puhutaan euroalueen rakenteesta tai puhutaan kilpailukykykysymyksistä sopimusosapuolten välillä. Olen iloinen nähdessäni, että lähes kaikki maat osallistuvat tähän sopimukseen, joka astuu voimaan, kunhan 12 maata sen on ratifioinut. Tässä työssä tarvitaan tukea parlamentista, Elmar Brock, edustaja Götieri ja Draghi, herra Verhofstadt ovat tehneet valtavasti työtä. Kiitän tästä tuesta. Parlamentin yhteistyö on ollut tärkeä ja näin on pyritty sopimaan asioista lähellä perustamissopimusta ja se on tärkeää tämän uuden sopimuksen yhteydessä. Lisäksi tämä finanssi, finanssipoliittisen sopimuksen lisäksi on puhduttu puhuttu eurooppalaisesta vakausmekanismista, sopimuksesta, joka on 17 valtion sopimus. Se allekirjoitetaan, että se voi astua voimaan heinäkuussa 2012. Tärkeää on se, että tämä astuu voimaan nopeasti, jotta voidaan tukea euroaluetta ja lisätä luottamusta. Teidän parlamenttinne pääsee myös valvomaan sitä, kuten esitin jo kirjeessä, joka päivättiin 22. maaliskuuta viime vuonna esittelijänne Kuten joulukuussa sovittuun, me arvioimme uudestaan näiden raastojen riittävyyttä seuraavassa huippukokouksessa, seuraavassa kokouksessa kuukauden sisällä. Lisäksi puhuttiin kolmesta kiireellisestä ulkopoliittisesta aiheesta. Tiukat päätelmät hyväksyttiin 23. päivä tammikuuta ulkoasianneuvostossa – tuettiin Iranin vastaisia toimia, joista sovittiin öljynkauppasaarto mukaan lukien. Olemme järkyttyneitä Syyrian hallinnon sortotoimista ja toivomme, että YK turvallisuusneuvostossa lähdetään toimiin, joita on pitkään odotettu. Nämä ovat hyviä esimerkkejä. Libyan toimien jälkeen on saatu hyviä esimerkkejä yhteisestä ulko- turvallisuuspolitiikasta. Herra puhemies, tähän päätän puheenvuoroni. Me joka tapauksessa edistymme talous- ja rahaliiton tiellä hitaammin kuin mitä on toivottu, mutta jatkuvasti kuitenkin saadaan aikaan sopua jäsenvaltioiden kesken. Näin myös siis viime maanantaisessa Euroopan neuvoston kokouksessa. Näin etenemme kohti parempaa tulevaisuutta. Kiitos. Kiitokset Van Rompuy ja nyt sitten komission puheenjohtaja Barroso. Kiitos äh, puhemies, äh, neuvoston puheenjohtaja, parlamentin arvon jäsenet. Haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne kahteen tärkeään äh, tärkeimpään asiaan tässä maanantai-iltapäivän epävirallisessa huippukokouksessa. Ensimmäisen Tämä oli ensimmäinen tärkeä askel hallitusten taholta, kun huomioitiin ja hyväksyttiin se, että ei riitä se, että kiinnitetään huomio ainoastaan taloudelliseen vakauteen ja kuriin. Sen sijaan nyt tuli uusia ehdotuksia siitä, miten rahoitetaan pk-yrityksiä, hoidetaan työllisyyttä ja sitä kautta komissio saa välineet hoitaa näitä asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä meidän kansalaisillemme, eli kasvu ja kestävä, työpaikat ja kestävä kasvu. Nämä ovat asioita, joita olette käsitelleet tässä parlamentissa usein ja tiedän, että tuette 2020 strategia yhdessä liikumme oikeaan suuntaan. Toki uusia askelia tarvitaan ja liikumme tähän suuntaan. Toinen asia, jonka haluan ottaa esiin, liittyy siihen, että komissio haluaa pitää eh, yhteisön asiat tiellä tässä uudessa sopimuksessa. Me olemme astumassa uuteen vaiheeseen taloudellisessa hallinnassa ja eurooppalaisen ohjausjakson käytössä, jossa äh, kansalliset äh, asiat, kuten esimerkiksi työllisyys, on hoidettava sekä Euroopan että kansallisella tasolla, ottaen huomioon meidän taloutemme yhtäläisyydet ei riitä, että hoidetaan asioita vain kansallisella tasolla, vaan myös Euroopan tasolla. Ja kun on kysymys työpaikkojen luomisesta, niin silloin siinä on myös eurooppalainen ulottuvuus, koska kansallisia toimia on täydennettävä eurooppalaisin toimin. Euroopan taloudelliset ongelmat eivät ole ohitse, meillä on pitkä ja kuoppainen tie kohti elvytystä ja haluaisinkin että me jatkamme kattavalla lähestymistavalla, jonka komissio laati lokakuussa viime vuonna työohjelmassaan. Tästä lähtökohdasta oli hyvin tärkeää, että valtioiden päämiehet sopivat siitä, että Euroopan vakausmekanismi astuu voimaan jo heinäkuussa 2012. Kuten joulukuussa sovittiin, niin maaliskuussa käsitellään uudelleen vakausmenetelmiä. Maanantain keskustelut työllisyydestä osoittivat, että meidän on käytettävä paremmin hyväksi sisämarkkinoiden potentiaalia. Meidän täytyy saada vuoteen 2015 mennessä Single Market Act toimintaan. Ja olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti tulee myös tekemään parhaansa ja Tanska puheenjohtajamaana tulee tukemaan näitä toimia. Kuten tiedätte, Tanska puheenjohtajamaana vaalii nimenomaan näitä tavoitteita. Sisämarkkinat ovat tärkeitä meidän yrityksillemme, mutta meidän on tehtävä vielä muutakin, jolla voimme auttaa näitä yrityksiä, nimenomaan PK-yrityksiä. PK-yritykset luovat 80 prosenttia uusista työpaikoista viimeisen viiden vuoden aikana ja ne ovat Euroopan talouden selkäranka. Meidän täytyy auttaa niitä käyttämään mahdollisuuksia ja auttaa niitä myös käyttämään, saamaan yhteyksiä Euroopan ulkopuolelle. Meidän on annettava PK-yrityksille helpompi pääsy rahoitukseen. Olemme tehneet myös ehdotuksen siitä, että ne saisivat käyttöönsä riskipääomaa ja pyytäisin, että tämä te vielä tänä vuonna hyväksyisitte. Maanantaina pyysin hallituksia olemaan vielä kunnianhimoisempia siinä, kun vähennetään byrokratiaa PK-yrityksiltä. Ja minä pyysin, että tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten tämä trendi voitaisiin kääntää. Jokaisen jäsenvaltion on tehtävä suunnitelma ja varmistettava se, että nuoret ihmiset ovat joko työpaikassa tai koulutuksessa neljä kuukautta sen jälkeen, kun he ovat jättäneet koulunsa. Komissio haluaa uusia suunnitelmia niille maille, joissa on kaikkein pahin nuorisotyöttömyys. Olemmekin kirjoittaneet näiden maiden pääministereille siitä, että täytyy löytää konkreettiset keinot mennä eteenpäin. 22 miljardia euroa on nyt, aiotaan ottaa käyttöön työpaikkojen luomiseen. Me pyrimme maksimoimaan ne ohjelmat, joita jo on olemassa. Erasmus, EURES ja muut ohjelmat on otettava käyttöön kunnolla, tehokkaammin. Samoin eurooppalainen ohjausjakso tulee antamaan hyvää ohjausta jäsenvaltioille. Myös työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan niin, että saadaan mahdollisimman hyvin toimeenpantua nämä uudet ajatukset. Olen tavannut Euroopan tason työmarkkinaosapuolet ja tiedän, että he ovat sitoutuneet taistelemaan tätä nuorisotyöttömyyttä vastaan erityisesti. Toinen tärkeä askel maanantain huippukokouksessa oli se, että valtioiden päämiehet vahvistivat vakausmekanismia koskevan sopimuksen, joka on hyvin tärkeä osa globaalia strategiaa vahvistaa äh, meidän aluettamme. Me teemme edistysaskelia, ei ehkä niin nopeasti kuin useimmat haluaisivat, mutta joka tapauksessa me olemme menossa eteenpäin kohti fiskaalista unionia. 25 jäsenvaltiota sai aikaan sopimuksen myös äh, vakaussopimuksesta, joka on hyvin tärkeä osa meidän strategiaamme saada aikaan vakautta. Kuten tiedätte, tämä ei ollut komission äh, valinta, tämä sopimus, mutta se oli tavallaan seuraamus siitä, että toimeenpannaan Lissabonin sopimusta. Mutta 25 27 jäsenvaasta on sopinut tästä sopimuksesta ja se osoittaa, että unionissa on solidaarisuutta ja on päätetty hoitaa asia yhdessä eikä tehdä mitään jakoa EU, euromaiden ja ei-euromaiden kesken. Ja yhdessä tämän parlamentin kanssa äh, komissio vahvisti myös sitä, että meidän on pidettävä toimielimet riippumattomana. Meidän on myös saatava tämä sopimus mukaan viiden vuoden sisässä Lissabonin sopimukseen. Lopullisessa tekstissä ei ole mitään uusia toimielimiä, joka saattaisi heikentää komission tai tämän parlamentin toimivaltuuksia. Siinä kunnioitetaan komission keskeistä roolia Lissabonin sopimuksen ja yhteisömenetelmän mukaisesti. Ja sen lisäksi sitten komissio taas äh, on valmis pitämään tämän sopimuksen avoinena kaikille. Yhteisön menetelmän yhteydessä komissio on toiminut läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja haluaisinkin äh, painottaa, miten tärkeää äh, parlamentin edustajat olivat näissä neuvotteluissa me olemme toimineet neuvotteluissa kumppanuuden hengessä ja sopimuksen hengessä. Ja nyt haluaisin vahvistaa komission puolelta eh, kirjeen sisällön, jonka Olli Rehn lähetti Elmar Brokille ja Roberto Baltierille jossa varmistettiin, että tämä parlamentti on mukana tässä työssä. Tämä oli ensimmäinen huippukokous, johon Martin Schulz Euroopan parlamentin puhemiehenä myös osallistui. Neuvoston kokouksen alussa hän piti hyvin tärkeän puheenvuoron näistä asioista ja olen iloinen hänen selkeistä sitoumuksestaan ja siitä, että vahvistamme molempia toimielimiä komission tekemät ehdotukset 23. marraskuuta viime vuonna, tämä niin kutsuttu two-pack, äh, siihen liittyi kaksi asiaa. Artikla kolme 131 ja 136 ja se, että sitoudutaan tukemaan sekundäärilainsäädäntöä jatkossakin ja että komissio tulee ehdottamaan, että jatkossakin vahvistetaan kasvu- ja vakaussopimusta Lissabonin sopimuksen puitteissa. Tämä on selkeä vakuus siitä, että Euroopan parlamentin rooli talouden hallinnassa varmistetaan, kunnes tämä uusi sopimus saadaan integroitua Euroopan perustamissopimukseen. Ilman tätä me ilman oikeudellista legitiimiyttä emme voi toimia. Euroopan demokratia on ö, tässä parlamentissa ja sen kautta me saamme sen legitiimisyyden, mitä me tarvitsemme, jotta voimme tehdä päätöksiä, joilla parannamme vaurautta Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitokset komission puheenjohtajalle ja sitten EPP-ryhmän puheenjohtaja Daul neljä minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, 25 jäsenvaltiota on kantanut vastuunsa hyväksymällä budjettisopimuksen allekirjoittamisen. He ovat päättäneet puuttua budjettilöyhyyteen, joka on riistänyt meiltä riittävät liikkumismarginaalit, jotta saadaan kasvua ja työllisyyttä kasvamaan. He ovat päättäneet valita eurooppalaiset vastaukset, ratkaisut eurooppalaisiin ongelmiin, vaikka kaksi jäsenvaltiota halusivatkin eh, eh, soittaa solaa, jota kyllä tulevat vielä katumaan. Kolme toivomusta. Ensinnäkin haluaisin, että sopimus ratifioitiin mahdollisimman pian. Toinen asia se pitäisi toteuttaa täytäntöpana mahdollisimman pian. Kolmas asia. Sopimus pitäisi täydellisesti ottaa mukaan EUn lainsäädäntöön, niin kuin tämä parlamentti on pyytänyt. Hyvät naiset ja herrat, talouskriisi pakottaa meitä miettimään uudelleen huonoja tapojamme ja pakottaa meitä noudattamaan selviä, mutta vaikeasti toteutettavia sääntöjä, jotka koskevat budjetin tasapainoa. Meidän on vähennettävä kansallisia vajeita, jotka usein myös kätkevät taakseen alueellisia ja paikallisia vajeita sopimusta koskeva päätös on myönteinen, mutta samoin koulu, kasvua koskeva sopimus ei ole, riitä. Työllisyyden lisääminen ja kasvu ovat kolikon kaksi puolta, yksi ilman toista ei päästä Euroopan pois tästä alamäistä työttömät tästä kärsivät eniten. Tässä on kaksi tapaa päästä kasvuun. Ensimmäinen on teennäinen, jolla ei ole tulevaisuutta. Toinen on rakenteellinen, eli kestävä. Ensimmäinen tarvitaan kuluja uuteen kasvuun. Näin olemme tehneet pitkään ja näemme, mihin on päädytty. Kulut on teki rajallisia, koska jäsenvaltiot joutuvat maksamaan velkaansa lainaamalla. Toinen metodi on se, jota EPP kannattaa. Sen mukaan taloudestamme on tehtävä kilpailukykyisempi. Hyvä José Manuel Barroso, se onnistuu jo nyt sisämarkkinoiden avulla. Kaikista laista ja teksteistä on äänestetty jo kauan sitten. Ongelma on se, että niitä ei täytäntöön panna. Haluaisin siis pyytää, että komissio mahdollisimman pian kertoisi, kuka ei sovella sääntöjä ja pakottaisi ne sitten noudattamaan näitä sääntöjä. Se on komission rooli perussopimuksen vartijana kullakin eurooppalaisilla kaikilla Eurooppalaiset Ehkä myös Ranska on tässä on kyseessä, en tiedä mitä poikkeuksia. Niin kaikkien eurooppalaisen tie, on tiedettävä, ketkä eh, täällä jarruttavat ja blokeeraavat eh, sisämarkkinoiden toimintaa. Kilpailukyvystä on kyse. Voitaisiin ehkä myös puuttua yrittäjien eh, ta- rasitteisiin ja vähentää eroja maidemme välillä näissä rasitteissa. Se heikentää kilpailukykyä. Olisi myös optimoitava käyttämättömien eurooppalaisten rahastojen käyttö. Toistaiseksi ne on palautettu jäsenvaltioille. Nyt olisi käytettävä paremmin näitä varoja ja olisi investoitava yhteisiin hankkeisiin. Tätä kautta saadaan kasvua ja työllisyyttä. Kasvu ja työllisyys voi tulla myös tutkimuksen ja innovoinnin kautta, myös koulutuksen kautta julkisilta varoista neljäsosa nuorista hakee vielä työpaikkaansa. Meidän velvoitteenamme on tarjota heille kunnolliset ammattipätevyydet ja su- suunnata heidät kohti yhteisöä. Kiitän teitä. Kiitokset edustaja Dool ja sitten äh, kollega Svoboda SND-ryhmästä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat nyt voidaan kuulla, että euroalueella työttömyys on korkeimmillaan 13 vuoteen. Ja nyt neuvosto haluaa sopimuksia yhteisömenetelmän ulkopuolella. Nyt ei olla varmoja siitä, mihin suuntaan sopimus menee ja astuuko se joskus voimaan. Kakofonia jatkuu siis Euroopan unionissa. Erityisesti kun nyt ajattelen, että oli olemassa – sellainen ajatus, että EU päättäisi Kreikan asioista ja näin vietäisiin valta demokratiittisilta laitoksilta. Minä en todellakaan halua eikä minun ryhmäni, että Kreikan asiat päätetään kokonaan EUn nimeämän tahon toimesta. Mutta tähän tilanteeseen on jouduttu. Minä olen kuullut, että liittokansleri Merkel on sitä mieltä, että nyt on ymmärretty väärin Saksan johtava rooli. Eikö nyt olisi tarpeen juuri saada unionia johdettua yhtenäisemmäksi eikä hajautetummaksi? Nyt tämä Saksan tie ei kulje kohti Eurooppaa, vaikka sen tulisi. Jos vain neuvoa liittokansleri Merkeliä, niin haluaisin, että hän ehkä etsisi uutta kumppania. Ehkä tuleva presidentti François Hollande. Me tuemme tulevaa presidenttiä ennen kaikkea hänen tavoitettaan neuvotella tämä sopimus uusiksi. Ja herra Sarkozyn asemasta – ja Merkelin asemasta voidaan puhua myöhemmin, mutta jos katsotaan Portugalin tuoreimpia kehityskulkuja, niin nämä neuvoston päätökset eivät auta maita, eivätkä lisää vakautta. Meidän pitää saada rahoitusmarkkinoilta transaktioveron kautta lisää varoja käyttöön. Meidän pitää saada varoja nyt esimerkiksi niille, jotka ovat kaikkein pienituloisimpia. Tämä olisi oikea suunta. Neuvoston puheenjohtaja, varmasti siellä oli myönteistäkin, kun nyt lähdetään puuttumaan työttömyydessä, ennen kaikkea myös nuorisotyöttömyyteen, mutta voitteko kertoa, miksi on sanktioita niitä vastaan, jotka rikkovat sopimuksia, talouspolitiikan alalla, mutta miksi ei ole mitään sitovaa, jolla edistettäisiin nuorisotyöttömyyttä? Tässä on epätasapainoa, jota en voi hyväksyä. Lopuksi haluaisin kiittää puhemies Busekia siitä, että hän on vaatinut, että parlamentti on mukana neuvottelemassa. Kiitokset neuvottelijoille. Näin on, pyritty, näin on päästy eroon muutamasta selkeästä virheestä. Puhemies Martin Schulz löysi oikeat sanat, esitti puheenvuoronsa oikeassa hengessä – Komission puheenjohtaja sanoi, että näin voidaan yhdessä estää se, että tämän, tästä sopimuksesta tulee ennakkoesimerkki. Kyllä tästä pitää tulla ainokainen sopimus, joka on tämän menettelyn kautta tehty. Ja nyt varmasti ne, jotka eivät tukeneet Martin Schulzia, pahoittelevat sitä, koska tärkeää on, että parlamentin ääni kuuluu yhä voimakkaammin tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitokset edustaja Svobo. Viimeisten eh, eh, sanojen vuoksi annoin teille hieman ylimääräistäkin puheenaikaa. Niin, täällä olisi sininen kortti kollega Lambsdorffilta. Olkaa hyvä. Ja, äh, eh, lieber Svoboda, würden Sie zur Kenntnis... Niin, hyvä Svoboda nämä samat valtiot, jotka ovat erityisissä ongelmissa kriisissä tällä hetkellä, nyt niissä on myös kaikkein korkein nuorisotyöttömyys ja että työmarkkinapolitiikka on työ työmarkkinapolitiikka on nimenomaan maiden omissa käsissä. Ja ehkäpä te antaisitte Ranskan kansalaisten itse valita oman presidenttinsä. Kiitos. Ja. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen. Die Bürgerinnen und Bürger werden Yhteen kysymykseen ja vastattiin kansalaiset tekevät valintansa. Jos herra Sarkozy nyt jo puhuu siitä, mitä hän tekee vaalien jälkeen yksityishenkilönä, niin hän on jo ennakoinut vaalien tulosta. Minulle, minun ryhmässäni nuorisotyöttömyys on eurooppalainen aihe. Nuorisotyöttömyys on niin korkealla tasolla, kun ei ole ajateltu sitä, että joskus pitää lähteä aktiiviseen toimiin. Katsotaan maita, joissa on alhaisempi työttömyys. Katsokaa Itävallan esimerkkiä. Nämä koskee myös EPPn kollegoita. Katsokaa, miten häpeällistä on, että työttömyyttä on niin paljon. Ihmiset joutuvat, nuoret ihmiset elämään näin ilman työtä. Sitä me emme voi sietää. Ja seuraavaksi sitten alderyhmän nimissä Verhofstadt, neljä ja puoli minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, tämä oli huippukokous, maanantain huippukokous, käsitteli kasvua, työpaikkoja ja kasvua, mutta minun täytyy sanoa kyllä, että minun mielestäni se tuotti lähinnä, arvioin sen samalla tavalla kuin Joseph Dole, se tuotti lähinnä sanoja, seitsemän sivua sanoja, seitsemän sivua hyviä pyrkimyksiä. Ja se, mitä me nyt tarvitsemme tämän kriisin keskellä, ei ole seitsemän sivua sanoja, vaan me tarvitsemme toimia, Euroopan unionin ja Euroopan unionin toimielinten toimia. Kolme esimerkkiä, hyvät kollegat. Kolme vain. Ensimmäinen on Euroopan patentti, eurooppalainen patentti. Se on suuri väline kasvuun auttamiseksi ja jo yli vuoden ajan tämä käyttöönotto on pysäytetty. Miksi? Siksi, että suuret maat eivät voi suostua siitä, mihinkä tämä patenttivirasto sijoitetaan. Ja se on tilanne Euroopassa, siis se mihinkä se sijoitetaan. Se on ihan naurettavaa, itse asiassa dramaattistakin, koska samanaikaisesti meidän PK-yrityksemme maksavat kahdeksan kertaa enemmän keksintöjensä suojelemiseksi kuin mitä heidän amerikkalaiset vastapuolensa tekevät Joten minä pyydän neuvoston puheenjohtajalta ja komission puheenjohtajalta, eivätkö nyt voisi saada Englanti, Ranska ja Saksa, eivätkö nyt voisi sopia, jos he eivät, niin sijoittakoon sen vaikka väliaikaisesti Brysseliin. Miksi ei? ja herra Bendit, niinhän me teimme eh, elintarvikevirastonkin kanssa vuonna 2001. Ja minusta on syntiä häpeä, että meillä on huippukokous, jossa käsitellään kasvua, mutta ei kyetä kuitenkaan saamaan lopullisesti käyttöön eurooppalaista patenttia. Toinen esimerkki on tämä hankejoukkovelkakirja. Kuinka monta kertaa me olemme jo puhuneet hankejoukkovelkakirjoista tässä Euroopan parlamentissa? Me olemme puhuneet siitä vuosia. Ja minun kysymykseni kuuluukin, miksi ei käynnistää jo huomenna jo hankejoukkovelkakirjaa? Miksi pitää odottaa kaksi vuotta? Miksi pitää antaa neuvoston puhua kaksi vuotta? Ja kolmas esimerkki. Kolmas esimerkki valtava määrä käyttämätöntä rahaa rakennerahastoissa ja myös muissa rahastoissa. Meidän täytyy muuttaa asetuksia välittömästi. Kyllä te tiedätte, mikä ongelma on. Jos laittaa yhden euron rakennerahastoon, silloin eh, tarvitsee yhden euron myös kyseiseltä maalta. Eikä näillä mailla ole mahdollista tällä hetkellä tehdä niin. Puhutaan vaikka Kreikasta tai Portugalista niin miksi ei ole mahdollista välittömästi muuttaa näitä sääntöjä niin, että voidaan käyttää välittömästi nämä käyttämättömät rahat näissä lamamaissa, kuten Kreikka ja Portugal. Sitä me tarvitsemme tänä päivänä. Toimintaa, ei sanoja, ei seitsemää sivua sanoja. Ja vielä lopuksi. Minusta tämän päivän ongelma on nimenomaan se, mikä koskee eurokriisiä. No meillä on nyt uusi sopimus, selvä. Okei, meillä on äh, fiskaalista kuria. Meillä on, on taloushallintopaketti, two twopackia ja sitä sun tätä. Mutta mitä me teemme sitten näille korkeille koroille, joita meillä vieläkin on, vaikka Euroopan keskuspankki puuttui asiaan? Esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa kaikki tietävät, kaikki tietävät että noin 6 prosentin korko ei ole kestävä Italialle Herra Monti voi tehdä mitä tahansa päätöksiä, mutta 6 prosenttia ei ole kestävä ja Italia ei nouse jaloilleen 6 prosentin korkotasolla. Joten hyvät kollegat, me olemme pistäneet jo yli tuhat miljardia euroa tämän kriisin äh, hoitamiseen veronmaksajien rahoja ja loppua ei ole näkyvissä ja syy on se että me teemme aina tällaisia äh, pikaratkaisuja kun me tarvitsemme rakenteellisen ratkaisun. Ja minun mielestäni rakenteellinen ratkaisu merkitsee sitä, että kurinalaisella tavalla hoidetaan tämä velka asia, kuten nämä viisi asiantuntijaa ehdottivat tällaista rahastoa. Ja vielä lopuksi. Tämä on itse asiassa viesti Saksan, veronmaksajille – nimenomaan velkakirjojen omistajat saavat kaikkein vähiten näitä korkoja, eivät saksalaiset veronmaksajat. Joten tämä on minun viestini. Otetaan käyttöön tämä tällainen lunastusrahasto ja hoidetaan asiat kuntoon. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt sitten äh, kollega Harms vihreistä. Äh, Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Lehdistä olen huippukokouksen jälkeen lukenut, että jotkut pitivät huippukokousta ja tätä finanssipoliittista sopimusta oikein mestarityönä, mutta jos katsotaan, mitä siellä oikein tapahtuu, niin minun johtopäätökseni olisi kyllä aivan toinen, koska mitä siellä on tapahtunut? Meillä on sopimus, jota vielä valmistellaan. Katsotaan, miten tämä työ päättyy, mutta sopimus, jonka tavoitteena on se, että olemassa olevat Euroopan unionin sopimuksista pidetään kiinni. Ja tämä kuitenkin jätetään perustamissopimusten ulkopuolelle ja jotenkin onnistutaan vielä yhdistämään se, että demokratia jää aivan syrjään tämän uuden sopimusten ulkopuolisen sopimuksen osalta. Jos tätä pidetään nyt mestarillisena, niin herra Van Rompuy, herra Barroso, en oikein ymmärrä. Pidin teitä poliittisesti paljon älykkäämpänä kuin mitä voi päätellä tämän päivän puheistanne huippukokouksesta. Minä pidän tätä poliittisena teatterina, josta kansalaiset tuskin ovat kovin innoissaan. Uskoisin, että kansalaiset yhä enemmän huomaavat, että heitä petetään tällaisten neuvoston kokousten kautta. Minun mielestäni ongelmana on se, että tämän koko finanssipoliittisen sopimuksen takana on sellaista ajattelua, että julkinen velka on kriisin suurin ja pääongelma. Ja vaikka kuinka nyt ponnistelisin ymmärtämään kriisin analyysiä, niin en itse päädy samaan johtopäätökseen. Mutta me puhumme jatkuvasti ja kiistelemme näiden julkisten talouksien hoidosta, niin tämä vain pahentaa kriisiä, on pahentanut pitkään sen sijaan, että olisimme keskustelleet varsinaisista toimista, joilla voidaan tukea niitä maita, jotka ovat kriisissä. Nyt jälleen puhutte työpaikoista ja kasvusta. Minä olen elänyt ja nähnyt, että tämä koko aihe on jäänyt ihan sivuhuomioksi siellä neuvoston kokouksessa. Missä nyt nämä rahat ovat, joilla toteutetaan tällaisia toiveita, joita esitätte? Eli missä ovat nyt nämä rahat? Minä en ainakaan niitä nyt näe. Ja hyvät naiset ja herrat, jos katsotaan Kreikkaa ja Portugalia – niin kyllä kai jokainen tiedostaa, miten helposti nämä ongelmat leviävät ja tarttua. Mitä siellä mahdetaan nyt tarvita? Lisäsäästöjäkö Kreikassa? Vielä enemmän Euroopan teknokraattien keksintöjä, jotka ovat jo asettaneet sellaisen hallituksen sinne. Vieläkö siis EU oltaisiin vastuussa kreikkalaisten säästötoimista? Nyt kai siellä enemmänkin tarvittaisiin rehellistä analyysiä siitä, miten päästään parempaan tulevaisuuteen. Infrastruktuurin alalla, energian infrastruktuurin alalla olisi ollut mahdollisuuksia. Me olisimme vain näin voineet löytää eurooppalaisia yrityksiä, jotka investoivat sinne. Me emme nyt lähde kreikkalaisten kanssa keskustelemaan tulevaisuuden Kreikasta. Me emme kannusta kreikkalaisia. Todella tämä oli huono asia, että nyt puhuttiin tähän tyyliin vielä Kreikasta. Minä todella pidän tätä nolona tapahtumana tätä neuvoston kokousta herra Van Rompuy. Ja tapa, jolla kohdellaan niitä maita, jotka eivät vielä ole euromaita. Ehkä voimme kaksinkeskin tavat, kahden kesken tavata ja voitte selittää, miten tämä asia hoituu. En ehkä ole Donald Tuskin paras ystävä, hänellä on erilainen kanta, mutta jos ajatellaan Eurooppaa ja kokonaisuutta, eikä ajatella tiettyjen rikkaiden asemaa tällä hetkellä, mutta kun ajatellaan kokonaisuutta, niin Donald Tusk voi olla esimerkki, että hänen kanssa pitää nyt jotenkin tällä tavalla kiistellä siitä, pääsee, kuka pääsee isojen pöytään, niin tämä oli todella mielestäni ikävää. Kiitos. Für die ECR-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege ja sitten sitten ECR-ryhmän nimissä kollega Kälänen. Thank you, um, Mr. President. Kiitos äh, puhemies. Vaikuttaa olevan yksimielisyys talossa siitä, että vaikkakin tämä sopimus on hyväksytty ja ratifioitu, mikä luonnollisesti on vielä aika kaukana äh, todellisuudesta, jos herra Svoboda on oikeassa siitä, mitä Ranskassa tulee tapahtumaan, niin ei tämä sopimus kuitenkaan tule tätä kriisiä ratkaisemaan Minun pitäisi luonnollisesti olla eh, iloinen siitä, että täällä huudetaan fiskaalista tiukkuutta ja tasapainoa budjetteihin, mutta demokraattina se, mikä minua huolestuttaa eniten, on se, että me emme voi eh, kunnolla äänestää tällaisesta politiikasta. Me teemme tässä sosialismista laitonta tämä sopimus on oikeastaan nollaamassa kaikki kansanäänestykset Euroopassa. Ja vapaan markkinakonservatiivina minä pidän saksalaista mallia ihan kunnioitettavana. Emme me voi pakottaa lain avulla meidän näkemyksiämme. Meidän on myös osattava argumentoida. Meidän täytyy osoittaa, että säästöt eivät kestä ikuisesti ja että tunnelin päässä on valoa. Mutta jos jäsen joutuu jättämään euron, niin silloin me tukimme tämän tunnelin ja me pakotamme monet maat heikkoon tilanteeseen ja moniin Etelä-Euroopan maihin vauraus ei palaa ennen kuin he ovat valmiita itse päättämään valuutoistaan ja markkinoistaan. emmekä me voi puhua säästötoimista heille, ellemme me harjoita sitä itse. Ajatelkaapas, miltä tämä koko huippukokous näyttää ruokineen, lounaineen, poliisi ynnä muineen. Kuvitelkaapa, miltä veronmaksajista tuntuu, jos kaikki nämäkin eurot voitaisiin säästää kotimaiseen käyttöön. Ei, kun ne menevät Euroopan budjettiin. Minun ryhmäni ei pyydä anteeksi sitä, että me olemme yksisilmäisiä yhtenäismarkkinoiden suhteen. Me jatkamme tätä meidän agendaamme, sitä, että parannettaisiin esimerkiksi tarjouskilpailusääntöjä niin, että saadaan aikaan parempaa innovaatiota ja luonnollisesti se, että avataan sisämarkkinat, se on ihan turhaa, ellei me avaa markkinoitamme myös muulle maailmalle sille osalle maailmaa, missä kasvua yhä vielä tapahtuu siis. Monet näistä äh, toimista ovat kuitenkin keskipitkiä ja pitkiä aikavälin suunnitelmia, mutta on yksi asia, jonka me voimme tehdä juuri niin, että osoitamme yrityksille, että olemme sitoutuneet kasvuun. Paras tapa EU:ssa nostaa nostaa työllisyyttä olisi poistaa komission työllisyyspääosa ja antaa nämä asiat takaisin ministeriöille ja sitten voisimme poistaa kaikki nämä direktiivit jotka estävät ihmisten työllistämistä, jos me todellakin haluamme luoda työpaikkoja Euroopassa. Koska jos me emme voi luoda näitä, me emme voi luoda näitä työpaikkoja puhumalla niistä, tekemällä päätöslauselmia. Me eurokraatit, me emme voi luoda yhtäkään työpaikkaa. Se mitä me voimme tehdä on siirtyä pois tieltä ja antaa yrittäjien keksiä, toteuttaa ja myydä asioita. Sillä tavalla saadaan aikaan työllisyyttä ja kasvua ja se on myös se, mistä kasvaa sosiaaliturva. Kun olin uusi meppi, silloin meillä oli Lissabonin agenda, josta puhuttiin. Sen tarkoitus oli tehdä Euroopasta kaikkein dynaamisin ja taitoihin ja tietämykseen perustuva ähm, Eurooppa vuoteen 2010. Das Wort hat jetzt der Kollege Biski für die sitten kollega Biski gue ryhmästä Olkaa hyvä. Herr Präsident, liebe Kollegen! Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen on johtanut markkinoilla kehitykseen, jota ei ole vieläkään saatu minkälaiseen valvontaan. Ainoastaan radikaalit toimet, joilla estetään keinottelu markkinoilla, voi vähentää kriisin kielteisiä vaikutuksia. Sen sijaan nyt finanssipoliittisen sopimuksen kautta lähdetään jälleen yksipuolisesti – keskittymään säästämiseen. Tämä velkojen vähentäminen, budjettien vakauttamispolitiikka on politiikka, jota ryhmäni ei voi tukea. Jopa kansainvälinen valuuttarahasto suhtautuu kriittisesti. Fransikulus Soros puhuu siitä, että tämä säästöpolitiikka on johtanut valtavaan kierteeseen kielteiseen kielteiseen. Nyt on puhuttu velkajarrun pakottamisesta jäsenvaltioiden kontolle ja nyt muuten komission ja yhteisön tuomioistuimen toimien kautta pakotetaan näitä toimia jäsenvaltioille epädemokraattisella tapaa, kun valtiolta viedään korkein oikeutensa päättää omasta budjetista. Ei voida hyväksyä sitä, että solidaarinen tuki ongelma maille yhdistetään niin siihen, että allekirjoitetaan finanssipoliittinen sopimus. Näin uhrataan demokraattiset oikeutemme rahoitusmarkkinoiden alttarilla. Me haluamme kestävän kasvun sopimusta, työllisyyden sopimusta. Me tarvitsemme julkisia ohjelmia, joilla investoidaan ympäristöön, koulutukseen. Ja ennen kaikkea tarvitsemme demokraattista Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuutta Euroopan kansalaisten. Sopimuksesta on päätettävä niin, että siitä voidaan äänestää esimerkiksi kansanäänestyksissä. Kiitos. Kiitokset edustaja Biski ja sitten EFD Farage. Well, congratulations everybody. No niin, onnittelut vaan kaikille. David Cameron oli hieman huolissaan ja pelkästään tähän on euroskeptikko, mutta kaikki on ok ja todellinen David Cameron tuli takaisin. Mitä ikinä nyt sitten tapahtui vetolle? Ei enää mitään vetoja. Herra Cameron on nyt aktiivisesti tukemassa tätä uskomatonta sopimusta, tätä sopimusta, jolla halutaan, suunnitelmaa, jolla halutaan tuhota kansallisvaltiot, jotka eivät elä germaanisen tavan mukaan. Minun täytyy sanoa, että Eh, kun katselin eh, viikonloppuna Saksan valtiovarainministerin ehdotuksia, jossa puhuttiin siitä, että eh, Ateenassa Euroopan komissio ottaisi rakennuksen hoitoa ja hoitaisi koko maan. Niin mä ajattelin, että nyt tämän täytyy olla vitsi. Eihän edes tämä EU voisi tuohon lähteä. Mutta okei, tämähän nyt oli vain lähtökohta neuvotteluille ja se, minkä me nyt saimme Kreikalle, oli se, että tässä ollaan tavallaan aseen päässä. Eli kukaan ei voi enää välttää tänä päivänä, etteikö Kreikkaa olisi kolonialisoitu. Ja tämä kaikki on valtava virhe. Kreikka ei ole mikään kaatuva vararikkoon menevä yritys, jossa pääkonttorin on tultava hoitamaan asiat. Kreikka on valtio, kansakunta, jolla on ylpeytensä. Herra sentään, hehän ensisijaisestikin keksivät demokratian he kärsivät nyt. Siellä on valtava 50 prosentin työttömyys, joka johtuu siitä, että he ovat eurossa. Tefan Rompäy olettaa saaneet aikaan kaiken tämän kurjuuden näissä maissa. Te tuhoatte työpaikat ja kasvut. Mikään näistä eh, kasvusta tai työpaikoista ei tapahdu. Nämä ihmiset on ajettu epätoivoon, kärsimykseen ja Epätoivoiset ihmiset tekevät epätoivoisia asioita ja pelkään, mitä Kreikassa tapahtuu, mikäli jatkamme tällä hullulla kurssilla. Ja kuten herra Barroso tietää, seuraava tällä tiellä on Portugal. Seuraavaksi Brons sitoutumattomista. Olkaa hyvä. Thank you. Mr. Cameron said that he... Kiitos. Herra Cameron sanoi, että hän ei estä EUn toimia siinä, että tuetaan finanssipoliittista sopimusta. Nyt tuntuisi siltä, että hän jättää tekemättä jotain, mitä hän ei voi kunnolla estää, jollain alalla ei tarvitsisikaan estää. Sopimusluonnoksessa sanotaan, että artiklaa 273 artiklaa perustamissopimuksessa käytetään. Siinä sanotaan, että tuomioistuin voi päättää kiistakysymyksissä, joita jäsenvaltioiden välillä on, jos kyse on sopimus asioista. Mutta miten tällaisesta sopimuksesta voidaan sitten päättää? Tuskin tuomioistuin ainakaan sanktioista, sakoista päättää, eikä sillä ole oikeutta tehdä päätöksiä liiallisesta budjettialijäämästä. Artiklassa kahdeksan sopimusluonnoksessa sanotaan, että komissio voi tehdä aloitteen toimista, mutta sopimusluonnos ei ole sopimus joten sitä ei voida nyt käyttää. 273 toimintasopimuksessa viittaa kiistoihin jäsenvaltioiden kesken, ei kiistoihin komission kanssa. Siksi tuntuisi siltä, että komissiolla ei ole toimivaltaa lähteä tässä ollenkaan aloitteen tekijäksi. Tuntuisi siltä, että komissiolla ei oikeastaan tässä sopimusluonnoksessa ole mitään roolia. Tuomioistuin voi sanoa, onko maa rikkonut sopimusta, mutta ei se voi pakottaa jäsenvaltiota noudattamaan sitä. Jos halutaan sopimus, jota voidaan täytäntöön panna kunnolla, tarvitaan sopimus, josta sovitaan yhdessä. Ehkä olisi todella haitallista, että britit sopivat tällaisen sopimuksen. Nyt sitä käytetään e- siihen, että euromaista tehdään orja, myöhemmin meistä kaikista. Anteeksi, herra, mutta kai en huomannut teidän sinistä korttia. Kenelle te haluatte esittää kysymyksen? Er hat hier von Gauleiter gesprochen. Äh, Faragelle. Minä vastustan äh, sitä, että hän kutsuu äh, demokraattista Saksaa natsisaksan termeillä ja sen vuoksi minä haluaisin häneltä anteeksi pyynnön. Kukaan Berliinissä äh, ei pakota ketään. Tämä on vihapuhetta Euroopan parlamentissa. Tämä on viha Euroopan kansoja kohtaan. Hänen on otettava sanansa takaisin, taikka sitten hänen täytyy myös huolehtia siitä, että hän ei koskaan toista tuota. Some might say, and indeed, the biggest selling sunnuntai sanomalehti, jota myydään eriten Britanniassa, käytti tätä sanaa. Jos haluatte vihasta puhua, niin katsotaan, mitä tämä eurooppalainen aihe tekee. Saksalaislehdissä haukutaan italialaisia pelkureiksi, kreikkalaisia laiskimuksiksi ja esimerkiksi kreikkalaisissa lehdeissä saksalaisia esitetään natsiunivormuissa. Eikö nyt ole niin, että tämän projektin piti saada kaikki yhteen rauhan ja harmonian nimissä? Nyt tuodaankin nationalismia takaisin. Ja jos todella jostain maasta tästä puhuin, puhuin yhdistyneen kuningaskunnan kannasta, joka ei ollut sopivaa, jos ajatellaan 1800-luvun suhteita yhdistyneen kuningaskunnan ja Kreikan välillä. Niin, itse asiassa kansallisuuttahan täällä propagoivat ne, joilla on täällä omat lippunsa pöydällä. He propagoivat mielestäni enemmänkin kansallisuutensa puolesta. Seuraavaksi kollega Brock. Herr President. Herra puhemies.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 herra puhemies, neuvoston pysyvä puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää siitä, että Barroso ja Van Rompuy ja hänen äh, joukkonsa ovat ottaneet Euroopan parlamentin neuvottelijat hyvällä tavalla mukaan. Toisekseen haluaisin sanoa, että me emme halunneet tällaista sopimusta, me halusimme yhteisösopimuksen, mutta tämä oli se, miten millä päästiin kaikkein pisimmälle johtuen Ison-Britannian vaatimuksista. Me halusimme äh, säädellä ja hoitaa tätä finanssisopimusta äh, niin, että saisimme talouden hallintaan. Ja nyt kun kuulen tällaisia äh, sanoja täällä, jossa puhutaan tällaisia menneisyyden haamuja. Tämä Euroopan unioni on tuonut kansalaiset rauhan ilmapiiriin, hyvään elämään ja minusta faragen kaltaiset ja muut eivät saa rikkoa sitä, mitä Euroopan unioni on aikaan saanut. Hyvät naiset ja herrat, tämä sopimus mahdollistaa velkajarrun ja eh, tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuimen mukaan ottamisen. Tämä ei ollut aikaisemmin mahdollista, mutta meidän täytyy huolehtia, että kaikki muu yhteisön lainsäädännössä otetaan mukaan yhteisön lainsäädäntöön ja me saimme tämän hyvällä tuella mukaan. Eli yhteisön säännöt ovat vallalla ja että kaikki tehdään yhteisön lainsäädännössä ja että Euroopan parlamentilla on yhteispäätösmenettely siinä. Ja pyydämme puheenjohtaja Barroso, että komissio tekisi nopeasti ehdotuksia, ei ainoastaan tyypäkkiä, vaan että tulisi myös muita ehdotuksia kasvusopimukseen, niin että voimme tehdä jotain konkreettista. Kreikka ja muut maat, eivät he tarvitse mitään puheita, vaan heidän täytyy sanoa, että tässä lähdetään tekemään töitä hartiavoimin tulevaisuuden puolesta. Me tarvitsemme fiskaalista kuria, me tarvitsemme rakennemuutosta näihin maihin ja meidän täytyy huolehtia siitä, että käytämme eurooppalaista eurooppalaisia varoja, kun rahoja ei käytetä ja samanaikaisesti Kreikassa ei kyetä toteuttamaan projekteja. Silloin meidän on heitä autettava. Ja tämä on se, mistä tässä on kysymys. Meidän täytyy auttaa niitä niin, että hallitukset ovat sellaisessa kunnossa ja hallinto, että he kykenevät saamaan aikaan kasvua. Ja Merkel kasva, taistelee nimenomaan tämän fiskaalisen kurin ja kasvun ja työ työpaikkojen puolesta. Te unohditte koko tämän kurikysymyksen. Koko tuleva sukupolvi tuhoutuu, jos meillä ei ole tätä kuria. Ja vielä lopuksi. Yhteisön menetelmä on se, mistä parlamentti on puhunut. Mutta minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme kaksinkertaista solidaarisuutta, mitä Merkel haluaa. Jokainen hoitakoon oman äh, kenttänsä kuntoon ja sitä kautta auttaa yhteisesti. Ja minä olen sitä mieltä, että toivon, että sosialistit äänestäkööt vaikka Sarkosin puolesta, mutta meidän täytyisi tukea tätä ratkaisua. Ja minä olen sitä mieltä myös, että Mitterrandkin tarvitsi kaksi vuotta eh, ennen kuin hän sai sosialistien avulla Ranskan vararikon partaalle. Meidän täytyy eh, huolehtia näistä asioista, muuten Ranskakin kaatuu. Herr Brok, ich habe Ihnen ausnahmsweise mehr als eine Minute zusätzlich... Niin, minä annoin teille äh, yli minuutin lisäaikaa sen vuoksi, että olitte tämän talon yksi menestyksekkäistä neuvottelusta Saitte tällaisen yhden minuutin äh, bonuksen. No kollega, kuunnelkaapas nyt. Herra Brock, olkaapas nyt ystävällinen ja kuunnelkaa edes minua teidän puheellanne saitte nimittäin täällä oikein sinisten korttien vyöryn aikaiseksi. En voi ottaa kaikkia. Ensin herra Matleiner, annan vain hänelle sinisen kortin ja sitten meidän täytyy jatkaa eteenpäin. Olkaa hyvä. Dank eh, voorzitter. Ja... Kiitos puhemies. Niin, eh, herra Farage teki hyvin tärkeän asian tiettäväksi. Brok sanoi, että Eurooppa huolehtii rauhasta, mutta niin kuin asiat nyt toimivat, eh, niin ei kestä kauaa Onko herra Brock todellakin sitä mieltä, että tämä on demokraattista? Oletko sitä mieltä, että maa asetetaan valtavan säästökuurin alaiseksi ilman, että kansalaisilta kysytään? Oletteko te sitä mieltä, että esimerkiksi eurobondit voidaan ottaa käyttöön ilman, että sinun kansalaisilta tai hollantilaisilta annetaan mahdollisuus päättää, haluavatko he niitä? Eli onko tämä nyt demokraattinen trendi? Ei. Minä haluaisin kysyä, eikö teidän mielestäni kreikkalaisten pitäisi saada puheenvuoro, samoin saksalaisten ja hollantilaisten kansalaisäänestyksen kautta kertoa, mitä mieltä he ovat mieltä Euroopan tulevaisuudesta? Herr Herra puhemies, herra kollega. Ensinnäkin meidän on pidettävä kiinni siitä, että jokaisen maan on pidettävä kiinni säännöistä siitä on huolehdittava, kun hyväksyy säännöt, allekirjoittaa sopimukset, säätää lakia, on huolehdittava sitä, että niitä noudatetaan. Mistään muusta ei ole kyse. Toiseksi kaikki toimet, joista on sovittu, voidaan toteuttaa ainoastaan kansallisen parlamentin tuelle, kreikkalaisen, saksalaisen tai hollantilaisen. Ei kuitenkaan britti, koska Iso-Britannia ei halua osallistua tähän työhön – Tämä voidaan ehkä sanoa myös edustaja Farajin suuntaan nyt, kun hän kantaa huolta pienestä kansalaisesta. Jos meillä voisi olla tällainen säästöasioista vastaava missaari, tämä olisi niitä maita varten, jotka eivät noudata sääntöjä. Me emme kuitenkaan halua mitään erityisratkaisuja juuri ainoastaan Kreikan osalta. Seuraavaksi sitten edustaja Hughes SND-ryhmästä. Thanks very much, President. The statement on... Kiitos puheenjohtaja. Tämä kasvun ja työpaikkojen luominen, sinähän pyritään saamaan aikaan hyvää makrotaloudellista politiikkaa, työpaikkoja ja sosiaalista koheesiota. Sehän on se, mitä minun ryhmäni on vaatinut eh, kriisin alusta alkaen. Ongelma on se, että tässä oikeastaan oli tehty jo valinta, kuinka lähdetään hoitamaan tätä asiaa niin kutsutulla six-packillä – taloushallintopaketille, jota nyt oikeastaan pahennetaan vielä tällä uudella sopimuksella sen vuoksi, että tämä ei paranna kasvua. Jos todellakin haluaisi olla älykäs, niin voitaisiin tehdä paljon enemmän. Neuvosto voisi tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa niin, että saataisiin aikaan kunnollinen järjestelmä eurobondeista niin, että saataisiin aikaa tilaa uusille investoinneille. Ja sen lisäksi meillä pitäisi olla paljon kunnianhimoisempi transaktiovero jolla voitaisiin kerätä vuosittain valtavia summia. Se olisi järkevää. Ainoa mitä voimme toivoa, että me saisimme aikaan tässä tiettyä tasapainoa niin, että tässä päästäisiin eteenpäin ja saataisiin järkevä vastaus tähän kriisiin. Herra Kälänenin puheeseen vielä haluaisin sanoa, että hän oli sitä mieltä, että Tämä sopimus johtaisi sosialismin laittomuuteen, mutta sen lisäksi hän oli sitä mieltä, että se poistaisi kaikki sosialismin hedelmättä. Hyvin konservatiivinen lähtökohta. Kiitos. Kiitokset kollega Hughes ja sitten edustaja Bowles ALDE-ryhmästä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Työpaikat ja kasvu ovat päässeet esityslistan olla, ja nyt tarvitaan toimia. Muut kysymykset, jotka ovat tulleet selvästi esiin, on nuorten kriisi. Ei ainoastaan se, että meillä on järkyttävän paljon nuoria työttömiä. EKPn toimien kautta on ehkä syntynyt vähän parempaa ilmapiiriä, mutta kuitenkin on ajateltava, miten paljon pankkijärjestelmä tästä imaisee jonkinlaista siirtoa nyt jo tapahtuu. Kysymys kuuluu, vastaako tämä sukupolvihaasteisiin vai meneekö se työttömyyden lisäksi nuorten kontolle? Ei työpaikkoja, ei omistusasuntoja. Ja ne, jotka pyrkivät nyt sanomaan, että pankivalvontaviranomainen on stressitestiensä kautta tässä vastuussa. Tässä piti olla sekä syöjäkeinoja että stressitestejä. Nämä palomuurien puutteet ovat juuri aiheuttaneet ongelmia. Epping. Kiitokset. Sitten ECR-ryhmän nimissä herra Epping. Let me first... Kiitos. Haluaisin pitää hyvänä tätä fiskaalista sopimusta. Itse asiassa se tulee kymmenen vuotta liian myöhään. Monetaariunionissa äh, nyt se, se, se ei ole se, mitä tarvitaan. Tässä on vain lyhyen aikavälin ratkaisuja Kreikka ei selviä euroalueella, Portugal on putoamassa ja monet maat ovat menettäneet kilpailukykynsä euron takia. Emme me tule parantamaan transaktioveron kautta kilpailukykyä. Joka kerta kun Sarkozy on puhelimessa, hän ehdottaa uutta veroa. Minua ihmetyttää, miksi so, sosialistit haluavat eh, sosialistisen presidentin, koska Sarkosista tulee sosialistisempi joka päivä. Sitten meillä on eh, komission jäsen Rehn, joka asui aikoinaan maassa, jossa oli äh, tsaarin säännöt, ja hän tietää sen. Mutta äh, Moskova ei koskaan toiminut niin kuin budjettitsaari herra Rehn. Ja äh, no, on tällainen hyvin tärkeä historiallinen oppitunti, joka kannattaa muistaa, mutta herra Barroso on jo lähtenyt. Sitten herra Söndengrod QE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin ilmaista minun ihailuni huippukokouksen tuloksille. Se oli todellakin käsittämätöntä. Mikäli on maita, joilla on ongelmia talouden kanssa, niin sitten vain annetaan niille sakko. Oni, simsalabim, ja ongelma on ratkaistu. Mutta miksi sitten me emme keksineet tätä aikaisemmin? Ajatelkaa kuinka yksinkertaista ja tehokasta. Miksi ei käytä tätä samaa metodia muihin ongelmiin? Esimerkiksi jos maassa on aivan liian korkea työttömyys. No niin, annetaan heille vain sakko. Tai entäs sitten maa, jossa on aivan liian paljon köyhiä? Taistellaan köyhyyttä vastaan antamalla sakot. No, niin pitkälle valtion johtajat eivät kuitenkaan halunneet mennä. Miljoonia, miljoonat EU-ssa ovat työttömiä ja köyhiä. Se voidaan hyväksyä ilman, että annetaan sakot. Mutta mikäli joku maa valitsee, että se julkisesti investoi massiivisesti tulevaisuuteen, esimerkiksi ottamalla lainoja niin, että luodaan vihreitä työpaikkoja, investoimalla vaikkapa ö, uudistuviin energoihin, niin eipä hän sitten EUn kirves iskee. Anteeksi vain, mutta eikö tämä nyt ole hyvin yksisilmäistä talouspolitiikkaa? Kyllä minä ymmärrän, miksi huippukokousta oli vastassa belgialaiset lakkoilevat työläiset. Tämän te tulette näkemään useammin, mikäli jatkatte tätä politiikkaa. Kiitos. Ja sitten kollega Savela EFD-ryhmästä. Kiitoksia puhemies viimeisimmät neuvoston päätökset ovat saaneet aikaan yhteismarkkinoiden luomisen ja talouden hallinnan. Tänään täällä kuultu osoittaa, että mm, olemme etenemässä kohti, että olemmekohan etenemässä kohti yhtenäistä Eurooppaa. Jos haluamme olla yhtenäinen Eurooppa, tai Euroopan Yhdysvallat Amerikan Yhdysvaltojen tapaan, niin oletteko koskaan nähneet, että michiganilainen virkamies lähtisi tuonne velkaantuneeseen Kaliforniaan valvomaan tilannetta, niin kuin nyt jotkut poliitikot Euroopassa pyytävät täällä tehtävän? Suoraan sanottuna näyttää siltä, että nyt tehdään kaikki mahdollinen, jotta voidaan kaivaa pohjaa Euroopan rakenteiden alta. Sanotaan tyhmyyksiä ja pakotetaan maat nielemään politiikkoja, joilla kuitenkin on myös omatkin kansalaiset hoidettavana täällä viedään eteenpäin epädemokraattista strategiaa. ja pyritään tekemään tyhjäksi ilon säännöt, työjärjestön säännöt. Kyllä hyväksyn sen kritiikin, mikä kohdistuu Kreikan tapahtumiin, mutta nyt havaitsemme, että Eurooppa syyttää kaikesta Kreikkaa. Vähän niin kuin euro olisi rakennettu hyvin vahvalle pohjalle, ikään kuin kukaan muu ei olisi tehnyt mitään virheitä mutta Euroopan tasolla on ongelma. Euron kanssa on ongelma ja haluaisin pyytää, jättäkää meidät Kreikassa rauhaan. Kyllä me huolehdimme omista ongelmistamme. Pyydän Saksan kollegoita seuraavaa. Te olette aiheuttamassa suuren kuilun avautumista Eurooppaan. Puhemies, saisiko vielä minuutin? Me kyllä se πάρα πολύ όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα πρέπει όλοι... Tämä aiheuttaa suuria ongelmia. Meidän olisi kaikkien nyt pyrittävä eteenpäin. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Manleener. Kiitos puhemies ensimmäinen tämän vuoden huippukokous on tehty ja mitä tulee PVV, niin se oli meidän mielestämme ihan turha huippukokous jälleen kerran. Mitään ei päätetty, siellä oli näköisiä suunnitelmia nuorisotyöttömyydestä eikä Kreikkaakaan saatu kuntoon. Puhemies, koska Kreikka jättää euroalueen? se e, ei tule saamaan sen valtion velkoja kuriin. Te tiedätte sen, minä tiedän sen ja kaikki riippumattomat taloustieteilijät tietävät sen. Te pelaatte pokeria te pelaatte pokeria e, kansalaisten rahoilla. Ja mitä tulee budjettikuriin, se oli tämä huippusana vuodelle 2012. Mutta e, ei, ei tällä tavalla mitään saada aikaiseksi. Miten te, herra Barroso, voitte puolustaa sitä, että Portugalin äh, pienet äh, pienet 200 äh, euron eläkkeet, niitä leikataan ja siellä joka tapauksessa korot ovat nousseet ja markkinat eivät usko yhtään mihkään. Tämä on ihan täysin mahdotonta. Meillä on tällä hetkellä 23 miljoonaa työtöntä eurooppalaista Euroopassa, Etelä-Euroopassa lähes puolet alle 25-vuotiaista ovat työttöminä. Ja EU han huolehti, luvannut huolehtia hyvinvoinnista, sen sijaan se on huolehtinut äh, painajaisista. On tärkeää, että me saamme osallistua ja vaikuttaa näihin teksteihin, mitä huippukokouksessa on tehty, mutta me haluamme tietää sen heti, koska aikaa ei enää ole. Sitten kollega Roil, uusi CSU- ja CDU-valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Hyvä tulos tämä oli. Parempaakin olisi voinut toivoa, mutta joskus politiikassa on sellaisia aikoja ja tilanteita, joissa pitää pyrkiä saman aikaan paras mahdollinen. Siihen pitää sitten olla tyytyväinen ja jatkaa sitten askel askeleelta. Se, mitä on saatu aikaiseksi, on linjaista kuin Sixpack, josta sovimme puoli vuotta sitten. Miten tästä nyt ollaan niin kiihtyneitä? Mehän halusimme, että toimitaan säästeliästi. Me halusimme sanoa, että puuttukaa velkoihin ne ja huolehtikaa kasvusta. Tätä ei nyt hoidettu ihan sillä tapaa muodollisesti, jota toivoimme. Kollegamme olivat siellä mukana neuvottelemassa ja saivat parannuksia aikaan, kuten Elmar Juli sanoi. Ja nyt sitten tällainen valtava show täällä suurten ryhmien puheenjohtajista, jotka jättävät käymään oikein puolen poliittista teatteria täällä. Se on mielestäni todella vastuutonta. Olen todella ällistynyt siitä, että tällä tapaa hoidetaan näitä asioita, tällaista halpaa puoluepolitiikkaa täällä. Eurooppaa pitää yhdistää ja sitten puhutaan siitä, että ajetaan vihaa ja kaikkien erottelua. Jos ajatellaan nyt, että käyttäisin tällaista tällaisia puheenvuoroja kuin joidenkin ryhmien puheenjohtaja, tuo ei ole oikea tapa kohdella muita. Näin ei voi toimia. Können gleich weitermachen. Niin, edustaja Roil, saatte jatkaa sen vuoksi, että kollega Harms haluaa esittää teille kysymyksen. Jos minä nyt oikein ymmärsin, niin six-pack on asia, josta päätimme enemmistöllä tässä parlamentissa. Ja silloinhan se on äh, jo itse asiassa toimivaa lainsäädäntöä. Missä vaiheessa sitten tämä taloushallintopaketti äh, tuo tuloksia? Koska? Mistä lähtien, herra Roil? En voi päivämäärää sanoa, mutta nopeasti tämä käy, sen tiedätte. Ja tiedätte tarkkaan, että meidän päätöksemme täällä myöskin vaativat tietyn ajan täytäntöpanoa. Te sisältöä kritisoitte, ettekä tätä aikataulua. Ja pahoittelitte tätä menettelyä, jota täällä on käytetty. Pidän sitä tekopyhänä. Fraktion. Ja sitten kollega Trautman puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. En halua nyt tässä mitään pikkupolitikointia harjoitella, vaan kyllä rauhoittaa roille. Olen sitä mieltä, että tämä sopimus saattaa meidät epäonnistuneeseen tilanteeseen ja olen pahoillani sitä. Se on tehoton, jotta voitaisiin vastata markkinoilla kriisissä, koska se ei palauta luottamusta. Sen näemme kyllä Kreikan, Portugalin ongelmat, Nämä ovat kaksi suurinta budjetin käteen Ranska ja Saksa, niiden, niihin perustuu kasvuun tämän sopimuksen sanamuoto, jonka olisi pitänyt tilanne parantaa ja rauhoittaa kaikkia, niin nyt myös kansalaisia, niin itse asiassa EKPn toiminta pumppaamalla likviditeettiä pankille on se, joka on aiheuttanut myönteisiä reaktioita. Meidän on ymmärrettävä tämä, meidän on oltava johdonmukaisia tässä parlamentissa. Meillä on valtuutus valitsijoiltamme he ovat eläkeläisiä, työttömiä, palkansaajia, jotka osoittavat mieltä täällä, työttömiä, nuoria, jotka haluavat perspektiivejä. Me emme voi tyytyä siihen, että kritisoimme sopimusta, joka keskittyy vain budjettikuriin, sanktioihin ja vielä pahempaa ottaa mukaan tuomareiden hallituksen ja kansallisten parlamenttien suvereniteetin kustannuksella. Meidän pitää täällä nousta tällaisia tuloksia vastaan ja tehdä ehdotuksia minulla on ehdotuksia tässä, eikä kyseessä ole vain se, että tuomitaan teksti hyvin lyhyesti, puhemies. Uskon, että voisimme nyt ehdottaa hyvää kierrettä, eurooppalainen vastuun, hallinnon ja kasvun sopimus. Tämä sopimus on neuvoteltu uudelleen pohjalta, joka antaa todellista koordinaatiota talouspolitiikkaan, jossa mukana teollisuuden hankkeet, jotta saadaan työtä, myös energia- ja ympäristöala ja nämä euro- euroobligaatiot, jotka on kokonaan unohdettu sitten, on saatava sääntelyä, rahoitusmarkkinoilla tarvitaan oikeudenmukaista ja solidaarisuutta. Sitä me, meidän on tässä parlamentissa puolustettava. Kiitokset ja sitten kollega Mauro EPP-ryhmästä. Grazie. Signor Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää teitä siitä, kuinka olette tässä tilanteessa puolustaneet parlamentin oikeuksia, mutta myös koko tämän päätösprosessin demokraattisuutta. Ja näin olette antaneet lisää voimaa tälle Brokin, Verstofien ja Gultierin ähm, työn kautta. Hyvä puhemies, kasvustrategia on mukana näissä viittauksissa neuvoston lausumassa ja aivan oikein siinä viitataan komission ehdotuksiin. Me haluaisimme tukea komissiota tästä tehtävässä. Teidän olisi innovoitava päätösmenetelmissä niin, että jo alkuvaiheessa annetaan tehtäviä parlamentin valiokunnille. Näin voisimme olla avoimempia ja myös tehokkaampia. Hyvä neuvoston puheenjohtaja, ku, olette tänään kuulleet täällä nationalismin kumean äänen siellä unohdetaan, että, että on poikkeuksellista olla näin pitkään ilman sotaa. Tämä on poikkeus historiassa. Haluaisin auttaa, auttaa teitä ymmärtämään, ket, ketkä hallituksen päämiehistä haluavat pikemminkin luottaa epävarmaan kansalaisten mielipiteeseen kuin Euroopan hankkeeseen. Kiitokset ja sitten kollega Gualtieri puolitoista minuuttia arvoisa puhemies. Jos nyt kommentoidaan näitä 9. joulukuuta huippukokouksen päätelmiä, silloin toivottiin, että parlamentti tekisi työtä, jotta vältettäisiin vahingot, joita silloin tehtäisiin. Näin kävikin. Parlamentti on käyttänyt roolia näissä ne vaikeissa neuvotteluissa varmaankin voitiin välttää pahin. Oli todellinen riski siitä, että uusi sopimus vahingoittaisi Euroopan toimielinten oikeuksia ja ottaen mukaan mekanismeja ja menetelmiä, jotka ovat unionin ulkopuolisia ja sen lakien vastaisia. Näin ei enää ole. Parlamentti, komissio, Euroopan neuvoston puheenjohtaja vesittivät tämän vaaran. Nyt sopimuksen täytäntöönpanoon tarvitaan unionin lakia alijäämän ja valan määritelmän parametrit on ainakin osittain laitettu nykyistä vastaavaksi. Uuden parlamentaarisen kamerin, kamerin perustaminen on poistettu. Olemme rajoittaneet vahinkoja, mutta finanssipoliittinen sopimus ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu kriisiin. Siinä on näkökohtia, jotka eivät ole kovin viisaita ja sellaisia, mitä ei voida hyväksyä, kuten kuten EU-parlamentin osallistumisen rajoittaminen eurohuippukokouksiin ja muitakin epäilyttävää. Täällä on tämän parlamentin on tehtävä yhtenäisiä ehdotuksia, kuten FTT-hankebondit, vakausbondit. Sitten kun ne hyväksytään, tämän jälkeen Eurooppa voi päästä yli tästä kriisistä. Lisää budjettikuria vain saattaa sitä pahentaa. Kiitokset, edustaja Galtieri. Kiitokset teille myös eh, näistä erinomaisesta neuvottelutöistä ja anteeksi kollega Verhofstadtilta. Eh, minä olen kiittänyt kaikkia muita paitsi teitä. Se johtui siitä, että te olette ryhmän puheenjohtaja. Teillä oli tällainen kaksinkertainen tehtävä, mutta parlamentin eh, neuvottelijana hieno Hieno tulos. Sydämelliset kiitokset myös teille. Sitten kollega Le Grip EPP-ryhmästä. Merci, Kiitoksia puhemies. Haluaisin tuoda Ranskan valtuuskunnan tuen EPPstä tälle sopimukselle, joka koskee Euroopan vakautta, koordinaatiota ja hallintoa ja haluaisimme tukea neuvoston päätelmiä. Meidän ei pidä tässä erehtyä ja sopimus merkitsee merkittävää askelta kohti suurempaa taloudellista budjetin yhdentymistä ja tätä kautta saadaan lisää rahoituksellista vakautta. Tämä on sanottava uudelleen. Mitään pysyvää kasvun ja työllisyyden nousua ei voi tapahtua tervehdyttämättä meidän julkista talouttamme. Tietenkään kasvua ei voida säätää, ei minkään sopimuksen autta, kautta voida yksin saada aikaan kasvua, mutta sopimuksessa on kyse säännöistä, yhteisestä sitoumuksesta ja tätä kautta voidaan saada lisää luotta, luottamusta ja vastuunkantoa. Kuten eh, demariryhmän puheenjohtaja totesi, hän puhui pikkupolitikoinnista ja viittasi Ranskan presidenttikampanjaan ja sosialistiehdokkaisiin. ehdokkaisiin haluaisin vastata. Me EPPssä pidämme täysin vastuuttomina ranskalaisten sosiaalistiehdokkaiden ehdotuksia, koska he ovat sanoneet, että he haluavat neuvotella uudelleen tämän 25 valtion sopimuksen. Nämä sanat ovat täysin vastuuttomia ja niissä ei ollenkaan oteta huomioon Ranskan sitoutumista sovittuun. Kiitokset kollega Bullman, josta valittiin tänään SPDn eh, saksalaisten valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Nopeasti kun katsotaan tiukkaa talous tosiasioita, niin velka-asiakirjat Portugalissa kymmenvuotisten lainojen osalta – muutosta tapahtui 17 prosenttia koroissa viiden vuoden lainoissa 10 eli huippukokouksen aikana. Tässä voidaan nähdä, miten paljon huippukokous vaikutti vakauteen. Ja tämän verran siitä, mitä uusi kansainvälinen sopimus saa aikaan markkinoilla rauhana, vakautena. Jos joku kysyy, mistä että epäluottamasta tulee, niin ehkä talouden luvuista ja siitä tunteesta, että ei riitä se, mitä me teemme. Puhemies Schulz, minä haluaisin sanoa, että on hyvä, että huippukokouksessa sanoitte selkeästi, kyllä haluamme yhteisömenetelmää, haluamme konsolidointia, mutta myös investointia. Kiitos tästä selkeästä linjasta. Tällä linjalla parlamentti voi ajaa ja kehittää edelleen yhteistä talouspolitiikkaa. Kiitos. Kiitokset tästä kollega Sarius Volski EPP-ryhmästä. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa mukaan yhden lisäarvon, jota meidän pitäisi katsoa, kun mietimme fiskaalisen sopimuksen toimeenpanoa. Me olemme puhuneet äh, meidän talouspolitiikastamme ja siitä, että meidän täytyy toimia solidaarisuuden nimissä ja välttää jakautumista. Ne, jotka ovat makrotaloudellisesti paremmassa tilanteessa, niiden pitäisi tukea niitä, jotka ovat heikommassa tilassa. Johtopäätökset. Ensinnäkin meidän pitäisi parantaa äh, uskottavuutta ja luotettavuutta niin, että äh, saamme äh, aikaan vakautta markkinoille. Toisekseen me aloitimme 17 eh, euroalueen maasta ja 12 niistä eh, ylitti tämän eh, BKT-rajan. Ja kahdeksan tulevaa euromaan aluetta vain yksi on ylittänyt tämän rajan ja seitsemän ei ole sitä tehnyt. Siksi voisi sanoa, että nämä terveemmät eh, ei-euroalueen maat eh, oikeastaan rahoittavat nyt näitä euroalueen maita, eikä toisinpäin. Tämä voisi olla myös lisäarvo euroalueelle ja olisi EUn eh, eduissa, että ne kutsuttaisiin mukaan euroalueeseen. Kiitokset ja sitten kollega Ferreira SND-ryhmästä. Edith. Kuckuck. Me? Okay, sorry. Sorry. Podia dizer que este tratado é inútil. Kiitoksia. Haluaisin sanoa, että tämä sopimus on turha ja vaarallinen valitettavasti. Sen kautta suurempien sanktioiden ja tiukkojen sääntöjen kautta tullaan pahentamaan tilannetta. Kuka voisi luottaa lääkäriin, joka ei tee eroa anoreksian ja laihdutuskuurin välillä. Se heikentää potilasta ja sitten kuitenkin avoimesti keskustellaan potilaan kanssa hänen luultavasta, luultavasta kuolemasta. Kuinka monta maata pitää saada lomaan en, lamaan ennen kuin ymmärretään, että diagnoosi on väärä. Jos edustamme täällä kuitenkin kansalaisia, 23 miljoonaa kansalaista on ilman työtä, 6 miljoonaa nuorta e- on täysin toivoton työn löytämisen suhteen. Neuvoston komissio ei ole ymmärtänyt, että he ohittavat nämä tiedot. He eivät ole antaneet kunnollisia vastauksia. Tämä on poliittista autismia ja täysin rehdysherkkä toiminta suuri lama ei ole mikään vääristämätön kohtalo, vaan ideologinen valinta on myös toinen mahdollinen agenda, mutta sen pitäisi perustua toimille, ei sanoille hankevelkakirjat esimerkiksi, budjetin vahvistaminen spekulatiivisen toiminnan ansiosta, että sen verottamisen ansiosta on myös säilytettävä maat liialliselta korolta. Tarvitaan lisää toimia vähemmän sanoja. Seuraavaksi EPP-ryhmästä Gianna Kuu. Η Σύνοδος Κορυφής θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική. Kiitoksia puhemies huippukokousta voitaisiin pitää myönteisenä kasvun ja työpaikkojen luomisen osalta, mutta tämä on pelkkää teoriaa. Vielä neljä vuotta kriisiä, mitään vankkaa päätöstä ei ole vieläkään tehty, jonka kautta Eurooppa pääsisi ulos tästä kriisistä. Ehkä tämä sopimus ei ollut tarpeen juridisesti, mutta kurin suhteen se vaikuttaa tarpeelliselta niin, että sääntöjä rikkovat palautetaan ruotuun. Tämä on yksi ratkaisu, ottaen huomioon, että muut ratkaisut olisivat vielä huonompia. On selvää, että kriisin kautta mikään maa ei yksin siitä kriisistä ei yksin, kun maa, yksin maa pääse eteenpäin. Kurinalaisuus ja säästöt ovat tietenkin tärkeitä, mutta ilman kasvua joudumme umpikujaan ja siitä tulee hirvittäviä seurauksia sekä kyseisille maille että koko Euroopalle. Kiitokset. Sitten seuraavaksi edustaja Galpelch. Kiitoksia puhemies. Olen iloinen siitä, että epävirallisen huippukokouksen keskeinen teema oli työllisyyden ja kasvun lisääminen, mutta emme voi unohtaa että joulukuusta alkaen olemme olleet menettelyssä ja prosessissa, jossa meillä on huonosti valmisteltu hallitusten välinen sopimus, jolla pyritään, joka pyritään muunta, yhteisön säännökseksi muuta. Monet jäsenet pitävät tätä sopimusta turhana. Siinä ei ole mitään uutta verrattuna tähän sixpackiin, joka hyväksyttiin jo aikaisemmin, vaikka minä en kylläkään ole tästä yhtä mieltä. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että näitä sisältöjä ei voitu ottaa jo aikaisemmin mukaan näihin kuuden toimenpiteen pakettiin, sixpackiin. Haluaisin tämän kautta todeta, että yhteinen eh, rahapolitiikan huolehtiminen auttaa ja kaikki näiden toimien kautta voidaan parantaa eh, tilannetta, ei vain sanoin. Olen eh, aika tyytyväinen, mutta yhteisiin toimiin ei voida päästä, koska kaikki eivät allekirjoittaneet tätä sopimusta. Ja jäsenvaltioita, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, ei kutsuta mukaan. Tietenkin loppu hyvin, kaikki hyvin. Olen iloinen siitä, että loppujen lopuksi sopimus allekirjoitettiin ja toivon, että maaliskuuhun mennessä meillä on riittävästi aikaa paikata vielä olevat puutteet. So, meine Kiitokset ja nyt sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa. Tämä on yleensä sellainen, jossa otan, annan puheenvuoron niille, jotka spontaanisti pyytävät tämä puheenvuoroa, mutta niinhän te olette tässä tehneet jo puolitoista tuntia, joten yritän tässä nyt toimia oikeudenmukaisesti. Aloitamme edustaja Luhanista. Hän ilmoittautui jo heti alkuun. Olkaa hyvä. Ehm, Kiitos paljon puhemies. Tilanne on todella huolestuttava nuorisotyöttömyyden osalta. Sehän oli neuvoston esityslistalla aiheena. Nuorten ihmisten tilanne paranee sitä kautta, että yhteisön alueella ja jäsenvaltiossa erikseen tehdään nuoria tukevia toimia. Yksi tapa päästä tähän tavoitteeseen on käyttää kohesiopolitiikkaa. Tällä hetkellä kansallisella tasolla meillä on ohjelmointiprosessi käynnissä vuosille 2014-2020. Komission ja neuvoston pitäisi kiinnittää enemmän huomiota nuorisotyöttömyyteen – ja tukea hankkeita, jotka ovat hyvin rahoitettuja ja tukea nuorista työttömyyttä. Ja seuraavaksi kollega Bonimata. Kiitos äh, puhemies, äh, neuvoston pysyvä puheenjohtaja, komission jäsen. Tiedän toki, että tänään äh, kuulimme tällaisia hyvin äärimielipiteitä, joita kaikki eivät todellakaan tue, ja monet näistä asioista olivat Kreikkaa vastaan, enkä aio niitä sen kummemmin kommentoida. Mutta haluaisin keskittyä muihin kollegoihin asiallisempiin ja pyytää, että me yhdessä miettisimme sitä, mihinkä tällaiset stereotypiat johtavat että Mihinkä tällaiset eh, yksipuoliset kritiikit, eh, jotka kohdistetaan yhtä maahan, mihin ne johtavat? Auttaako se maata ulos kriisistä? Ja ne ehdotukset, eh, mitä täällä on tehty, en minä niitä halua kaikkia ollenkaan tuosta noin vaan tuomita. Mehän kaikki haluamme, että autamme sellaisia maita, jotka pyrkivät täyttämään velvollisuuttaan. Ja Sigmund Gabriel sanoi myös, että mikäli voi valita oman kansallisen kunniansa ja avun väliltä, niin voi vain kääntää toisen poskensa ja katsoa, mitä historiassa on tapahtunut. Sitten edustaja Mitchell. Thank you very much for the opportunity to speak. Kiitos puhemies. Kiitos oikein paljon, että saan käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa. Ensin minun täytyisi sanoa, että jotenkin tässä on nyt siirrytty yhdestä hälytystä toiseen. Hankalaa se olisi, jos ei olisi näitä toimielimiä pitää nämä asiat selvillä, niin nyt pitäisi kyllä edistyä. Herra Draghi sanoi talous- ja rahaisuuden valiokunnassa vähän aikaa sitten, että tiukka budjettikoria voi olla ilman kasvua, mutta ei päinvastoin. Minä tuen tätä ajatusta ihan selkeä määritelmä, mutta todella haluaisin lisää johtajia juuri ajamaan kasvua. Eikä tässä tarvita jonkinlaista uutta määritelmää siitä, mitä markkinatalouden tulisi tarkoittaa. Nyt näyttää siltä, että yksityinen sektori säätelee tässä julkista sektoria. Oligarkit tuntuvat täällä johtavan tiettyjä osia markkinoista. Eli kiinnitetään nyt enemmän huomiota siihen, mitä markkinat tekevät julkiselle sektorille. Meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta voitaisiin olla johtamassa politiikkaa, että saadaan kasvua ja työpaikkoja. Kiitos. Edustaja Gurmai. Thank you very much. As many of us... Kiitos. Olen tässä nyt eh, hieman hämilläni Joo. Täällä puhutaan sitä, että tarvitaan välittömiä toimia, jotta voidaan hoitaa tätä kriisiä, joka ei ole pelkästään taloudellinen. Totta. Toisaalta olen ihan vakuuttunut, että emme ole lähteneet oikeasta lähtökohdasta. Tietenkään me emme voi toimia ilman hyviä sääntöjä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota kasvuun, työpaikkoihin ja sosiaaliseen sisällyttämiseen me olemme olleet liian keskittyneitä vain säästötoimiin. Se on suuri virhe. Meidän pitäisi noudattaa yhteisön välinettä sen vuoksi, että unioni ei saa unohtaa sitä perustaansa, sitä, että teemme yhteistyötä, vaikka jäsenvaltioiden välillä olisi eroavaisuuksia. Sen lisäksi painottaisin, että EP, Euroopan parlamentti on ainoa suoraan valittu jäsen ja sen vuoksi meidän puhemiehemme pitäisi aina olla mukana huippukokouksessa. Kiitokset. Äh, sitten vielä edustaja Matias. No Kiitoksia puhemies. Viimeisessä neuvoston kokouksessa puheenjohtaja Barroso esitteli oikein didaktisen PowerPoint-esityksen, jossa oli kaavioita, jotka edu, ed, esittivät kyselyä PK yritysten vaikeuksista. Olen aika kauhistunut, kun työntekijät vastasivat vain viidettä osaa huolenaiheista, joita pk-yrityksillä oli. Ensimmäinen vaikeus oli asiakkaiden puute, eli lama. Sitten toinen huoli koski luotonsaannin vaikeuksia. Tämäkin on kriisin seuraus. En oikein ymmärrä, minun on myönnettävä, että minä en ymmärrä yhtään mitään. Herra Rampoi, Van Rampoi, miksi hallitukset huolehtivat vain säästötoimista? Miksi on koko ajan painotettava vain palkkojen laskuja ratkaisuna? Mikä on huonosti tehty? Nämä no, no, kyselytkö, oliko kysymykset huonosti asetettu? Me olemme täällä ratkaisemassa kansalaisten vaikea ongelmia. Ei tässä ole kyse mistään hämäyksestä Voisitteko vastata minun kysymykseeni, herra Van Rampel? Sanojen niin hän puheen, puheen käskeytettiin. No niin, voin vielä ottaa kaksi kollegaa ja sitten tämä loppuu. Edustaja Potatsiewicz. Dziękuję, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ta dzisiejsza debata oraz cytowane głosy Tämänpäiväinen keskustelu ja lehdistöartikkelit osoittavat, että nämä odotukset, joita kohdistui maanantai kokouksiin, eivät ole toteutuneet. Hyviä kompromisseja kuitenkin saatiin, ja kun kompromissista on kysymys, niin kaikki eivät tietenkään ole tyytyväisiä. On selvää, että voimme nyt tervehdyttää taloutamme tiukamman tal- talouspolitiikan kautta olemme onnistuneet välttämään tietyt päätökset, jotka olisivat johtaneet kahteen Euroopan. Jos nyt ajattelen aloitetta, jonka myös Puolan hallitus vei voimakkaasti läpi, haluaisin kiittää neuvottelijoita ja myös Schulzia, joka säilytti parlamentin roolin tässä. Ja Lopes Aguilar. Lamentable No on harmi, että nyt ei todella ole ensimmäistä kertaa, kun täällä parlamentissa kuullaan tyytymättömiä sanoja neuvoston tuloksista, mutta on vielä sääli, enemmän sääli, että se ei ole viimeinen kerta. Jälleen kerran toimitaan osittaisesti. Miksi on osittaista puhua vain vajeista ja mm, puhutaan vain riittämättömistä varoista, joilla voitaisiin stimuloida kasvua ja työllisyyttä. On myös riittämätöntä puhua fiskaalisesta unionista, kun kyseessä on vain budjettipakotteet, e, jossa vain otetaan käyttöön sanktioita eikä mitään kannustimia ollenkaan. Miksi tämä parlamentti väistelee? Se pyrkii hallitusten välisen sopimuksen kautta välttämään uudistuksia, jonka kautta EKPstä saataisiin toimia, joilla voitaisiin parantaa tilannetta mutta tämä ei paranna potilasta päinvastoin. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Sefcoicille ja Farompäylle, minun täytyy kertoa teille jotakin tästä menettelystä Catch the Eye. Se otettiin käyttöön, ja pyytäisin, että ryhmien puheenjohtajat miettisivät tätä uusiksi. Se otettiin käyttöön siksi, että voisimme spontaanisti antaa kollegoille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Todellisuus näyttää nyt kuitenkin siltä, että tästä Catch the Eye-menettelystä on tullut äh, tällainen pyrkimys saada aikaan vielä tällainen äh, toi, niin että antaisin tietyille ihmisille puheenvuoron. Minä en tee niin, vaan minä minä tässä toimin spontaanisuuden pohjalta ja pyytäisin, että jatkossa keskustelun päättökseksi antaisimme spontaanisti puheenvuoron ihmisille, jotka ovat täällä ja kuunnelleet. Muuten se olisi todella epäreilua. Ja nyt komission jäsen efovi olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, puhemies, puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Kiitos vilkkaasta mielenkiintoisesta keskustelusta. Täällä on esitetty uusia ajatuksia paljon. Selkeänä tuntemuksena on ollut se, että tämä oli todella ratkaisevan tärkeä huippukokous, koska tärkeää on keskittyä nyt kasvuun. On hyvin tärkeää, että näin puututaan tärkeimpään kansalaisten huolen aiheeseen, kasvu- ja työllisyyteen. Totta kai siellä tärkeää oli jatkaa työtä, jolla kehitetään tiukempaa talouspoliittista hallintoa, ohjausta. Ja kiittäisinkin tässä neuvottelijoita parlamentista, Ferosta ja Elmar Brock. Kiitos hyvästä yhteistyöstä Euroopan komission kanssa. Sitten neuvoston päätelmistä. Minusta tuntuu, että keskustelut kasvusta ja käsittääkseni herra Van Rompuy voi vahvistaa sen, että oltiin hyvin konsensuslinjalla, kun puhuttiin kasvun merkityksestä ja siitä, että pitää virtaviivastaa politiikkaamme. En voi olla oikein samaa mieltä siitä, että uusia työpaikkoja voidaan luoda purkamalla meidän sosiaali- malliamme. Ei nyt palata ajatsa taaksepäin. Sitten keskittyminen nuorisoon. Mielestäni toimet, jotka hyväksyttiin neuvoston kokouksessa, auttavat nuoria. 7,5 miljoonaa nuorta, jotka eivät ole töissä, eivät käy koulua tai opiskele, tarvitsevat tukea. Ja toimet olivat välittömät, koska kirjat lähetettiin kyseisiin jäsenvaltioihin. Tiimit arvioivat tätä vielä keväällä ja sitten uudet työohjelmat hyväksytään Euroopan neuvoston keväisessä kokouksessa. Nopeammin ei olisi voitu toimia. Nyt tarvitaan hyvää yhteistyötä ja tukea jäsenvaltioiden puolelta. Ja sitten hyvin tärkeä kysymys, talous- ja finanssipoliittinen hallinto. Tästä keskustelusta on selkeästi käynyt ilmi, varmaan myös neuvoston kokouksesta, että budjettien vakauttaminen ilman kasvua ei ole mahdollista. Me olemme pyrkineet pelastamaan viime aikoina euron, talous- ja rahaliiton jatkuvasti, mutta nyt voidaan siirtyä eteenpäin. Tiettyä vakautumista on tapahtunut, voimme keskittyä kasvuun ja näin tuoda toivoa monille perheille Euroopan unionissa. Hyvin tärkeänä pidän, kun olen nyt kuunnellut tätä keskustelua, jotkut puhujat – puhuivat päätelmistä paljon synkempinä kuin mitä on, mikä on oikeutettua. Parlamentin ja komission yhteistyö on tärkeää, jotta ylläpidetään yhteisömenetelmää, taataan se, että Euroopan parlamentti on mukana taloushallintokysymyksissä, että Euroopan toimielimet ovat tässä työssä keskeisiä. Uusia Euroopan toimielimiä ei synnytetä ja tämä sisällytetään Eurooppa-oikeuteen perussopimuksiin viiden vuoden sisällä. Nämä ovat myönteisiä asioita, jotka olisi nähtävä tässä myönteisessä valossa. Konkreettisiin kysymyksiin vastaukset. Redaul olen aivan samaa mieltä. Palveludirektiivin täydestä täytäntöönpanosta tämä lisäisi kauppaa palveluita merkittävästi. 20 prosenttia myös ulkomaisia investointeja – ja näin voidaan myöskin saada BKTn kasvua. Mistä muualta löydettäisiin näin helppoa kasvupotentiaalia? On todella ikävää, että tämä direktiivi ei vieläkään ole voimassa ja siksi rikkomusmenettely on aloitettu kahta viimeistä jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole siirtäneet tätä omaan lainsäädäntönsä. Edustaja Verhofstadt mainitsi patentit voin vakuuttaa, että hyvin tiukasti minä otin yleisasioiden neuvostossa tämän esiin ja myös Euroopan neuvoston kokouksessa puheenjohtajan läsnä ollessa. Kun meillä on nyt mahdollisuus alentaa kustannuksia 80 prosenttisesti, niin se pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Patentista on vuosikymmenet keskusteltu. Olen samaa mieltä. Nyt meillä on ainakin määräaika, että tämä kysymys pitäisi hoitaa sopia ennen kesäkuun Euroopan neuvoston kokousta. Tärkeää on siis löytää ratkaisu tähän toimipaikkakysymykseen, koska tutkijamme, innovatiivinen yhteiskuntamme todella vaatii tätä. Eräs Svobodan kommentit transaktioverosta ja Verhofstadtin eurobondeista. Finanssitransaktioveroehdotus on hyvin tärkeä. Voin vakuuttaa, että komissio ei luovuta – Meillä oli yksi hankala poliittinen keskustelu tästä aiheesta, mutta siitä ei saatu kunnollista lopputulosta. Mutta jos luovuttaisiin kaikista aloitteista, kun neuvostossa keskustellaan hankalissa oloissa, niin ei saataisi mitään eurooppalaista lainsäädäntöä aikaiseksi. Kehottaisin kaikkia jäsenvaltioita nyt ymmärtämään, miten hyödyllinen tämä toimi voisi olla – miten reilu jako tässä kohdistuisi alaan. Sillä olisi tervehdyttävä vaikutus talousrahoituspalveluihin. Minä luotan näihin argumentteihin, jotka varmasti lopulta voittavat. Eurobondit, vakausbondit. Tiedätte, että komissio todella uskoo, että tämä olisi loistava vakauttava investointiväline. Todella hyvä väline. Osoitimme sen mielestämme selkeästi – asiakirjoissa me nyt nähdään, että keskustelu jatkuu. Keskustelu on vaikeaa, mutta uskoakseni myöskin budjettien vakauttamisen kautta myöskin saadaan vastavuoroista luottamusta jäsenvaltioiden kesken niin, että vastuullisesti siis hoidetaan julkista budjettiamme. Ja minä uskon, että näemme vielä sen päivän, että eurobondeja ja vakausbondeja käytetään hyvin tärkeänä rahoitus- ja investointivälineenä Euroopan unionissa. Ja lopuksi yhteisrahoituksesta olen herra Verhofstadtin kanssa samaa mieltä. On hyvin tärkeää pohtia, miten voidaan auttaa näitä maita, jotka ovat jo ongelmissa. Kuten luultavasti tiedätte, yhteisrahoitus määrää on muutettu 75-80 Latvian, Kreikan, Portugalin ja Romanian osalta. Samantyyppistä tarvitaan Irlannin osalta ja nyt on lisätty sitä edelleen Kreikan, kysymyks, Kreikan osalta 95 prosenttia. Lisäksi autamme Kreikan viranomaisia paremmin vastaanottamaan näitä varoja paikan päällä. Kiitos oikein paljon puhemies. Eh, Zefcovic, varapuheenjohtaja Sefcovic ja seuraavaksi Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kuten sanoin alustuksessani, kasvu- ja työllisyyspolitiikka – on eri tason politiikka. Siinä on lyhyen aikavälin, pitkän aikavälin politiikkaa, taloudellinen puoli, sitten on puhtaasti työllisyyspoliittinen puoli, on asioita, joita voidaan tehdä jäsenvaltioiden tasolla ja sitten on asioita, joita voidaan tehdä unionin tasolla. Lyhyen aikavälin toimista haluaisin, haluaisin puhua mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin emme voi unohtaa, tarkoittaa sitä, että tietenkin olemme nyt pysähtyneessä tilanteessa, mutta e, kahden vuoden ajan on ollut noin kahden prosentin myönteistä kasvua euroalueella ja koko EUn alueellakin. Tämä on helppo unohtaa. Taakse jäänyt aika ei ole ollut mitään taantumaa, vaikka on ollut ongelmia. Tietenkin on ollut onge- pe- maita, joihin kohdistuu tietyt ohjelmat, jotka ovat markkinoiden jännitteiden alaisia, mutta kun katsotaan yleistä tilannetta ja keskiarvoja, niin 2010-2011 vuodet ovat olleet kasvun ja työllisyyden kannalta myönteisiä myös maassa, jonka tunnen paremmin kuin muut. Vuonna 2010 ja 2011 Belgiassa luotiin 100 000 työpaikkaa, 7 000 menetettiin vuonna 2009 kriisissä. Tänä vuonna 2012kin on luvassa myönteistä kasvua. Ja tiedän, että edistystä on monissa maissa ja monilla alueilla. Haluaisin korostaa myös sitä, että kahden viime vuoden aikana on todella ollut myönteistäkin kehitystä. Sitten lyhyen aikavälin kasvu. Kaikkein tärkein asia, mitä sen suhteen voidaan tehdä, ja kaikki ovat siitä yhtä mieltä, on se, että palautetaan luottamus euroalueelle. Kun luottamus palaa, kuluttajat ja yritykset voivat luottaa tilanteeseen paremmin ja tämä johtaa suurempaan talouden kasvuun. Tämä nähtiin vuonna 2009, kun luottamus palasi kun luottamus palasi pankkeihin, kun olimme palauttaneet luottamuksen pankkeihin, talouden kasvu lähti nousuun ja työllisyysluvut myös. Tämän suhteen on tehtävä työtä. Viimeiset kuukaudet eivät olleet niin katastrofaalisia kuin mitä jotkut pyrkivät ne maalaamaan. Esimerkiksi Saksassa on korot vähentänyt, vähentänyt myös, myös Espanjassa ja Italiassa ja Portugalissa verrattuna kaikkein korkeimpiin spredeihin muutamia kuukausia sitten. En nyt tarkoita, että olemme päässeet tavoitteisiimme, mutta tarkoitan, että myönteistäkin kehitystä on Irlannissa. Mm, vähennys on ollut noin 7 prosenttia. Onko tämä sitten riittävä? Ei ole onko tässä käännekohdasta kysymys? Kyllä. Ja toivon, että voimme tällä tiellä jatkaa. Lyhyellä aikavälillä ei ole kysy siitä, että käytetään lisärahaa ja lisätään vajeita. Tämä ei ole ratkaisu, sitä on yritetty, siinä on epäonnistuttu. Myös Euroopan unionin ulkopuolella ne, jotka ovat harjoittaneet tätä samaa politiikkaa verostimulointien kannustimien kautta, nyt niiden on palattava ortodoksisempaan politiikkaan. Myös tämä kultainen sääntö, golden rule, pieni alijäämä voidaan suvaita, mutta rakenteellisia alijäämiä ei. Tässä on siis liikkumavaraa. Kyseessä on rakenteellisesta alijäämästä, ei nimellisestä no, alijäämästä 0,5 prosenttia minä tahansa hetkenä. Tätä on siis arvioitu ja tässä on todella tämä rakenteellinen ilmiö, joka on huomioitava lyhyellä aikavälillä on etuja ja haittoja euron, euron heikkous edistää vientiä ja tutkimukset ovat osoittanut, että me voimme mennä nopeastikin eteenpäin. Sitten pitkän aikavälin tavoitteet, kaksi, strategia 2020, sillä vähän naureskellaan, sitä verrataan Lissabonin strategiaan, mutta uskon, että siinä on paljon vakavasti otettavaa. Strategia 2020 on nyt mukana ohjausjaksossa ja Sixpackissa tämä parlamenttikin on paljon voimakkaammin sitoutunut siihen kuin aikaisemmin. Myös työllisyyden etuun, eteen on tehty sitoumuksia Euro Plus-paketin kautta – ja uskon, että pitkällä aikavälillä, no niin tietenkin tämä kaikki pitää panna, mutta uskon, että pitkällä aikavälillä ajateltuna olemme ryhtyneet riittäviin toimiin, jotta strategia tällä kertaa todella olisi menestystarina. Eurooppa-patenteista olen teidän kanssanne yhtä mieltä näistä pettymyksistä. Minä, mutta se johtuu luonteesta, niin minä katson tätä sellaisesta näkökulmasta, että aina on jotain myönteistäkin. Aloitin pääministerin 70-luvulla silloin sanottiin, että Euroopan neuvostossa epäonnistuttiin, ei löydetty ei löydetty sopimusta Euroopan, Euroopan patenttien. Puhun vuodesta 1978. Nyt on kuitenkin kulunut paljon en, en aikaa ja Belgian puheenjohtajakauden aikana talousministerinä oli henkilö, jonka jotkut tuntevat paremmin kuin toiset. Puheen Belgian kaudella tiivistetyn yhteistyön kautta saavutettiin eh, läpimurto. Nyt meidän on vielä selvittävä viimeisestä etapista. Kyllä siihen joitakin viikkoja menee, mutta Tanskan puheenjohtajavaltio, jota paljon autamme varmastikin, olen aivan varma, että se tulee löytämään ratkaisun tähän ongelmaan. Sitten on tämä taloudellinen puoli ja sosiaalinen puoli, työllisyyspoliittinen puoli. Siinä on muistettava, että Euroopan tasolla voidaan kyllä ryhtyä moniin toimiin ja työstä yhtenäismarkkinoita voidaan hyödyntää Euroopan rahastoja. Itse asiassa ollaan vähennetty yhteisrahoitusprosentteja. Komission varapuheenjohtaja tekee vain oikein muistuttaessaan tästä. Sitten on nämä hankkeen valkakirjat. Mutta myönnettävä, että suurin työ on tehtävä kansallisella tasolla. Voimme kannustaa parlamentteja ja kansallisia parlamentteja ja hallituksia, voimme rohkaista niitä, voimme pyytää sitoumuksia. Jollakin tavalla voimme myös jopa rangaistakin niitä. Kaikki tämä on mukana Euroopan ohjausjaksossa, mutta suurin osa työstä jää hallituksille ja kansallisille parlamenteille. Muuten ei voida selittää, miten on niin suuria eroja Saksan, Itävallan, Alankomaiden ja mu- tiettyjen muiden maiden ö, kohdalla siellä on aika alhaiset nuorisotyöttömyysprosentit esimerkiksi, ja sitten toisaalla on melkein 50 prosentin työttömyyttä. Täällä on valtavia eroja, ja ne johtavat, johtuvat näin, aikaisemmin harjoitetusta politiikasta. Nyt haluamme kannustaa kansallisia hallituksia, jäsenvaltioita katsomaan, ottamaan mallia hyvistä esimerkiksi, että kuten Itävallasta – voimme antaa raho- rahoituksellisia kannustuksia ja muitakin. Komission suositukset tulevat olemaan hyvin tärkeitä ja Euroopan neuvoston päätelmät menevät juuri tuohon suuntaan. En, miten, en haluaisi niitä vähätellä samaan tyyliin kuin täällä on jotkut tehneet. Sitten on tämä talouden puoli, sosiaalinen ja tietenkin se, mitä voidaan tehdä unionin tasolla, mitä voidaan tehdä jäsenvaltioiden tasolla sopimuksen osalta hyvät kollegat, kun nyt vertaan sitä, mitä tästä sopimuksesta sanottiin ennen sen tekemistä, niin ja lopputulosten niin minä, mielestäni olemme tehneet hyvää työtä. Myös tästä parlamentista ja erityisesti tästä parlamentista on saatu paljon apua. Täällä on tehty paljon työtä niin, että hallitusten välinen sopimus voidaan integroida EUn perussopimusten filosofiaan. On vielä ponnisteltava niin, että muutamien vuosien päästä mut seuraajamme, tai ainakin minun seuraajani, huolehti siitä, että tämä sopimus todella yhdennetään varsinaiseen perussopimukseen. Olemme myös pitäneet kiinni siitä, että Euroopan unionissa olisi enemmän johdonmukaisuutta. Tietyllä hetkellä oli vaara siitä, että jotkut luulivat, että nyt siirrymme kahden nopeuden Eurooppaan, mutta löysimme kuitenkin, pääsimme sopimukseen 25 valtion kanssa, valitettavasti emme 27, mutta 25 kuitenkin, toisin sanoen kahdeksan euroalueen ulkopuolista valtiota olivat solidaarisia yhteisen rahan kuuluvien maiden kanssa. Pääsimme sopimukseen siitä, että ne, jotka eivät kuulu euroalueeseen, mutta jotka ratifioivat tämän sopimukset, voivat osallistua merkittävillä, merkittävissä vaiheissa euroalueen kokouksiin ja tietenkin ne voidaan ottaa mukaan niihin asioihin ja niiden asioiden käsittelyyn, joista sopimuksessa on sovittu. Näin pyritään mahdollisimman pitkälle säilyttämään unionin johdonmukaisuus. Ja kun nyt taas vertaan sitä, mitä sanottiin ennen neuvotteluja ja mitä nyt, sanotaan tästä sopimuksesta, niin kyllä tässä on pitkä matka kuljettu ja olen siitä iloinen. Kiitoksia. Kiitokset äh, pysyvä puheenjohtaja Van Rompuy. Kiitokset kärsivällisyydestänne aikataulussa. Nyt hieman venyttiin, mutta keskustelu jatkuu. Siirryn seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on äh, komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kyselytunti. Odotetaanpas niin, että kaikki pääsevät istuutumaan paikoilleen. Ja. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie Baroness Ashton, welcome. It's a... Ashton, tervetuloa. ilo saada teidät joukkoomme.